Okay, colleagues. No niin, kollegat. Tervetuloa iltapäiväsessioon. Ensimmäinen asia esityslistalla on äänestys eh, TTIP-lausunnosta, joka on, liittyy Intan mietintöön. Täällä on tehty paljon työtä ja kompromisseja on hierottu ja toivottavasti pystytään sitten äänestämään suoraviivaisesti. Ne, jotka eivät olleet täällä eilen, kun aloitimme kokouksen, äänestys konfliktialueista on siirretty Strasbourgiin, jossa me toivomme saavamme sitten kunnolliset Eli konfliktiäänestystä ei ole täällä, vaan se on 9. maaliskuuta Strasbourgista ainoa äänestys. Meillä on tästä TTIP-lausunnosta. Aloitan äänestyslistasta. No niin, tarkistetaan ensiksi. Otetaan koeäänestys. Äänestys alkaa ja äänestys, äänestää mistä tahansa. Kuka halusi tie, tie, kopin tietä? Äänestys alkaa. So, sosiaalidemarit haluaa. Eikö se oli työjärjestyspuheenvuoro vai? Minulla ei korttia. Minä näytän sitten kädellä. Ei siis teitä. Okay, I think in that case you can add them in, Anna, right? No niin, Erike, me voimme lisätä. Onko kaikilla muilla kortti mukana? Hieno. No niin, ei tämä ole vaikeaa 15 ihmistä. No niin, väki vasta valuu sisään. Tämä kuitenkin toimii. Äänestys päättyy. Enemmistö haluaa kupin teetä. No niin, aloitetaan äänestyksen ensinnäkin. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää rau- kaatuu, siis hylättiin. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää <clears throat> hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää kaatui, siis hylätty, anteeksi vaan. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 19 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kolme, sivulla kolme, kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten hyppäämme muutaman yli tarkistukseen 28 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 30, ai anteeksi, raukea, raukea ja sitten menemme tarkistus 41 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentä seitsemän on vedetty pois. 43 sivulla 7. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 lisäyksenä sivulla 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siirrymme Tarkistus 63, sivulla 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 68 identtisiä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 sivun 10 yläosassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten sitten kaksikymmentäkolme minun listani sivulla 11, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Charles Görensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus 82, 81. Oh, sorry, the, yeah, sorry, we voted... E, no me, me, me äänestimme tekstistä suullisella tarkistuksella, eikä pelkästään tar- suullisesta tarkistuksesta. Suullinen tarkistus sisältyi tähän tekstiin, että, joka kuuluu jäsenvaltiot. Niin, tässä itse asiassa me äänestimme äh, Görinsin jutusta, että se oli tekstistä plus tämä moraali, äh, su, suullinen tarkistus. Mm. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. tekninen tarkistus täällä tai pohdinta. Alan, on, I'm being asked a technical. You want me before the final vote, Annie, is it necessary? We seem to miss one, we need to vote, so... Täällä näköjään puuttuu vielä yksi mistely äänestys, se on virhe, tapahtui tai erhe. Tarkistus 75, 75, sivulla 10, sivu 10, 75. Löytykö? Anteeksi vaan, joskus tällaista sattuu. Puolesta vastaan tyhjää. Niin oli kysymys siitä, että 75, josta jäi, joka jäi vahingossa, vahingossa äänestämättä, se on löytynyt. Oletteko te löytäneet sen? Tarkistus 75. Sivulla 10 minun näissä äänestyslistassa. Löyty, löytykö? puolesta 75 vastaan tyhjää hylätty. Sitten lopullinen äänestys, joka tehdään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Näkyy puolesta 16 otetaan yksi kollega, jolla on korttia, yksi vastaan, yksi, seitsemän vastaan, yksi tyhjä. Kiitos kollegalle, joka tämän laati ja kiitos. Ja tämä hoituu oikein sujuvasti tämä äänestys. Kiitos teille kaikille siitä. Okay, colleagues. No niin, kollegat, eiköhän siirrytä seuraavaan asiaan, koska emme halua kuulemistilaisuutta kuulemistilaisuuttamme liika, liian paljon. No niin, kollegat, istuutukaa. Ja ihmiset, jotka siellä kokoontuvat. Ja pitäkää sitten yksityiset kokouksena salin ulkopuolelle, että voimme jatkaa asioita. Meillä on nyt laaja keskustelu ennen kuin, meillä ennen kuin me viivästytimme tätä, siis laajempi keskustelu konfliktialueista ennen kuin sit, ja siitä täytyy ensin keskustella poliittisten ryhmien välillä. Tämä, sen takia tämä äänestys siirrettiin 9. Äh, maaliskuuta äh, Intan päätöstä varten. Meillä on, täällä on paljon tarkistuksia, en oikein tiedäkään kuinka monta, yli 200 tarkistusta tähän lausuntoon. Se on hyvin tärkeä paketti. Tiedän, että paljon julkista kiinnostusta kohdistuu tähän. Mulla on tullut paljon sähköpostia minullekin. Ja Venta tietää sen tietenkin myös. On paljon kiinnostusta ilmennyt hänen paperiaan kohtaan. Kollegat, voisitteko olla hiljaa ja kokoontukaa ulkopuolelle omiin kokouksiinne? Jos te haluatte koko, kokoustaa, niin menkää ulos. Anna puheenvuoro herra Ventalle lausunnon laatijalle. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin hyvät naiset ja herrat, minä pyrin kyllä erittäin lyhyesti puhumaan tästä asiasta voidakseni taata sen, että kaikilla olisi aikaa myös puhua tästä asiasta on järjestetty toinen varjoesittelijöiden kokous Strasbourgissa. Ja äänestys on siirretty 9. päivää maaliskuuta Strasbourgiin, jossa järjestetään eriko, erillinen kokous. Tosiaan tähän on parisen sataa tarkistusta. Ja tiedättekin, että englanninkielinen toisinta on jo olemassa ja nyt olemme rakentamassa välitysratkaisuja. Ne toimitetaan teille mahdollisimman pian. Ja viime viikolla minä tein työtä kompromissien eteen. Lähestulkoon ne, on, ne ovat valmiita. Me olemme tutkailleet Alden tarkistuksia. Ne ovat kompromissien pohjana toimineet. Ja ne niiden pohjalta voidaan laatia yleinen kompromissiteksti. Ja minä pyrin vastaamaan kaikkien poliittisten ryhmien toiveisiin. Esimerkiksi liitännäistoimista ja itse konfliktialueen määritelmästä. Tietänette, että minä en hyväksynyt tällaista pakollista lähestymistapaa ja toivon, että kaikki kysymykset ja ongelmat saadaan ratkaistua. Odottelen kuitenkin teidän ajatuksianne ja haluaisin huomauttaa, että tästä valiokunnasta pitää välittää selkeä viesti eteenpäin, koska uskon, että meidän on saatava aikaan kompromissi, kompromissi ryhmien välillä ja toivon, että parlamentista löytyy myös enemmistö. E, ja minä haluaisin kiittää teitä kaikkia ja myös huom- toivon, että varjoesittelyjen kanssa voidaan edelleen jatkaa työtä. And thank you very much. Kiitoksia. SD-ryhmästä Norbertoisen. Puhun Sebastian Nestin puolesta. Hän, hän on samaan aikaan tärkeä äänestys äh, ympäristö valiokunnassa. Useimmat teistä ovat saaneet mahdollisuuden tutustua tarkistuksiin, joita on lähetelty. Ja niitä, niillä on ollut useitakin allekirjoittajia eri poliittisista ryhmistä – ja nämä tarkistukset olivat äh, tuloksena siitä, että toiminta on niin selvää, että monet ryhmät äh, yhtyivät samalle ajatus, samaan ajatusmaailmaan ja mitään kollisiota ei ole ollut. Tähän monen kuukauden valmistelutyö meni näihin tarkistusten laatimiseen ja tällä on pyritty varmistamaan, että oikein tässä heijastelee, tämä heijastelee oikein sitä, mitä on puhuttu SNDn kannalta. PK-yritykset ovat aina olleet huoli, huolenaihe ja, ja tässä on yritetty oppia amerikkalaisista kokemuksista, jotta voidaan varmistaa, että voisimme luoda sellaista lainsäädäntöä, joka auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat sen ytimessä täytyy olla selvä, tämä täytyy olla, meidän täytyy olla selkeät suuntaviivat, joilla saadaan mekanismeja yrityksille. Meillä on selkeä mahdollisuus oppia äh, Frankin tuloksista myönteisistä ja kielteisistä USAssa, että PK-yritysten äh, sulkeminen ulkopuolelle oli äh, huono ratkaisu. Meidän tarkistuksemme osoittavat, että me uskomme, että paras ratkaisu on se, että että annetaan äh, äh, konfliktialueille pyritään antamaan myös pk-yrityksille äh, mahdollisuus toimia konfliktien ulkopuolella, koska muut, ja tällä tavalla saataisiin niille oikeudenmukainen pelitilanne. Sosialistit eivät voi tukea sitä ajatusta, että oikeudet konfliktimaan toimintaan ei, ei koskisi koko Eurooppaa. Ja Muuten ihmisten mahdollisuus oman elinkeinon harjoittamiseen voisi heikentyä. Tästä syystä me kiiremmin niitä teistä, jotka katsovat, että, että, että että vapaaehtoisuus riittäisi, mutta se ei kata kaikkea, sillä ei ole mahdollisuutta äh, ratkaista äh, tätä äh, ongelmaa. Nyt katsotaan, miten me olemme esittäneet. Erityisesti täytyisi pohtia, miksi vapaaehtoistyö voisi tuottaa sellaisia sivuvaikutuksia, kun lähdetään, on syytä muistaa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä valiokunnassa, että me linjamme vahvistuisi. Täytyy varmistaa, että me emme lähde, lähetä sellaista viestiä tästä valiokunnasta intaan, jonka mukaan kehitys ei olisi keskellä meidän sydäntämme. Meidän täytyy toimia pragmaattisesti politiikassa. Ja ja toivottavasti tämä näkyy myös lainsäädännössä. Tämä oli minun kollegani muistio. Thank you, Norbert. Um... Kiitoksia Norbert. Louis Michel. Oui, tout d'abord, je voudrais... Niin, kiitos. Onnittelut esittelijälle. Tämä lähestymistapa on hyvä ja järkevä ja myös varmasti toteutettavissa. Huono asia olisi olla pääsemättä asiasta yhteisymmärrykseen. Tämä on kuitenkin niin merkittävä kysymys ja jotkut kohdat ovat minullekin oikein tärkeitä ja ne pitää pitää velvoittavassa muodossa eikä vapaaehtoisena. No, joka tapauksessa tässä puhutaan konfliktien rahoittamisesta ja mineraalien hyödyntämisestä niiden yhteydessä. Tässä täytyy nyt oikeusvaltioperiaatteetta perään kuuluttaa ja unionin täytyy nimenomaan toimia rauhan ja vaurauden tekijänä ja peräänkuuluttajana. Tässä pitäisi olla siis sitovat tekijät, kaikki, jotka koskisivat kaikkia eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat mineraalialalla minä olen aika tyytyväinen tähän tekstiin. Tässä on myös puhuttu ihan reaali- talousrealismin nimissäkin. Tässä saattaa kuitenkin syntyä kilpailuun vääristymiä, jos toimittaisiin toisella tavalla, ja se ei ole mitenkään meidän tavoitteemme. Tällainen jäljitettävyys ja avoimuusjärjestelmä ja vastuunkantaminen ovat oikeat lähestymistavat, ja myös näistä velvollisuuksista täytyy puhua myös velvollisuuksien yhteydessä täytyy puhua myös yritysten vastuusta, myös pk-yrityksillä täytyisi olla velvollisuudet, mutta kuitenkin vähän ehkä joustavammat kuin suuryrityksillä. Ja tässä sitten voidaan lukeutua myös OECDn tuottamaan työhön, kun yritys, yrityksen muokkautumisesta uuteen tilanteeseen. Ja toiseksi kiinnittäisin huomiota siihen, että meidän täytyy jollain tavalla tarjota tukea Eh, unionin asetuksessa, koska unionin asetus ei toimi, jos se ei saa uudistuksia aikaiseksi paikallisalue- ja keskustasolla myös niissä maissa, joissa näitä mineraaleja esiintyy. Eh, usein on toimittu hyvinkin heikosti, ei ole otettu huomioon alkuunkaan tuota paikallista eh, tilannetta. Ja näin komission ulkoasian edustajalla on tietenkin valtavan suuri tehtävä tässä työssä löytää tehokkaita liitännäistoimia. Komission ehdotuksessa on myös yksi heikko kohta minun mielestäni, koska sanktiot jätetään jäsenvaltioiden harteille. No siinä on sitten selvä vaara. Jos ei voida jollain tavalla yhtenäistää näitä seuraamuksiakin, niin luodaan jo Euroopan valtioiden ja eurooppalaisten toimijoiden keskenkin jo kilpailun vääristymiä, eikä se olisi hyvä asia. Sitten tuon konfliktialueen tai korkean riskin alueen määritelmän täytyisi tulla määrit- toteutetuksi kansainvälisellä tasolla. Tässäkin voidaan pohjautua OECDn työhön. Ja yrityksille täytyy välittää tietoa eh, siitä, miten tätä voidaan toteuttaa järkevästi. Ja tämä, tässä voitaisiin ajatella kahden vuoden täytäntöönpanoaikaa, jolloin sitten eri alan toimijat voisivat eh, ehtiä täytäntöönpanna näitä kysymyksiä ja sitten sen jälkeen arvioitaisiin tilannetta ja uudelleen laadittaisiin joitain kohtia, jos tarve niin vaatisi. Ja vielä lopuksi tarvitsemme siis selkeät, tehokkaan, tehokkaan soveltamisen säännöt, jotta voidaan myös suojella kehittymässä olevien maiden väestöä ja myös voimme luoda turvallisuutta myös. Joka tapauksessa uskon ja toivon, että saisimme tästä yhteisymmärryksen aikaan. Ainakin toivon ja vetoan teihin kaikkiin. Ähm, Kiitoksia. Sitten Salvantini. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tärkeää on se, että tämä kehitysvaliokunta osoittaa oman sitoumuksensa mineraalien aiheuttamiin konflikteihin silloin, kun tämä, nämä konfliktit rahoitetaan kaupankäynnillä. Hyvin inta, usein Intavaliokunnassa on Eurooppa-lähtöinen lähestymistapa näihin kysymyksiin. Mehän olemme yrittäneet täältä valiokunnasta käsin vaikuttaa vahvemmin tähän lainsäädäntöön. Se ei nyt onnistunut ja nyt on aivan äärimmäisen tärkeää mielestäni saada mahdollisimman edistyksellinen ehdotus Intaan niin, että selvennetään Intalle, että kysymys ei ole pelkästään tuonti välineistä Euroopan unionin, vaan tämä on kehitysväline ja tämä on konfliktinratkaisuväline. Ja tässä valossa minä odotan innolla esittelijän luonnostelemia kompromisseja. Haluaisin tuoda esille myös sen, että komission ehdotus hyvin kevyesti perustuu OECDn due diligence-ohjaukseen tarjontaketjun osalta ja, ja OECDn due diligence-suuntaviivat, tämä, nämä ovat itsessään jo pehmeä lainsäädäntöä. Tämä ei ole mikään tuontijärjestelmä, vaan tässä tarvitaan lisää aikaa täytäntöönpanoa varten. Due diligence-järjestelmällä yritetään vain toimia oikein ja parantaa asioita vuosien kuluessa. Ja näyttäisi nyt siltä, että me unohdamme tämän kuun sanoja mandatory tai voluntary, pakollinen tai vapaaehtoinen käytetään. Minä puolan tässä pakollista, mutta tässä puhutaan pakollisesta due diligence-järjestelmästä ja tämähän on pehmeä lainsäädäntö. Meidän niin pitäisi pelätä tätä. Ja kun kuuntelin tässä tulkkausta, niin minusta tuntui siltä, että esittelijä ei niin kovasti puolla tätä pakollista pakollisuutta tässä. Kenties me emme nyt aivan ole kokonaisuudessaan yhtä mieltä tästä asiasta, mutta luulin, että tarkastelette sitä mahdollisuutta, että saataisiin sellaisia ehdotuksia aikaiseksi, että tästä tulisi pakollinen. Tässä oli oma kysymykseni nyt. Kiitoksia. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, jotka haluaisivat nyt puhua tällä hetkellä. Ja omalta puolelta, niin entäs komissio? Onko, emme ole saaneet teidän nimiänne, te olette DG Tradeista. No, saatte hetken kuluttaa puheenvuoron mutta halusin vain sanoa, että pidän oikein hyvänä sitä, mitä Louis Michel, Michel sanoi siitä, mitä hän oli ehdottanut pohjaksi eteenpäin menolle. Ymmärrän, että on sellaisia, jotka sanotaan, että ei pidä ottaa mukaan koko toimitusketjua. Voitaisiin ottaa vain äh, sulat, sulatot, mutta en tiedä, miten se toimii käytännössä. KECDn ohje kattaa kaikki yritykset – tässä due diligence-prosessissa. Se ei ole välttämättä äh, taakka äh, yrityksille. Monissa, on, monissa yrityksissä pitkin toimitusketju on tällaisia äh, due diligence-prosesseja. Totta kai se voi olla taakka pk-yrityksille, mutta ehkä tässä hieman liioitellaan. Ehkäpä komissio voisi kommentoida tätä OECD due diligence-prosessia, koska aikaisemmissa kokouksissa me olemme, me olemme nähneet jo nämä OECDn suuntaviivat ne ovat peräisin vuodelta 2007. Kysyin silloin komissiolta, että kuinka monta yritystä on halunnut mennä tähän vapaaehtoiseen järjestelmään. Silloin oli jotain 14 prosenttia, se oli aika pieni prosenttiosuus. Ehkä te voisitte tästä lyhyesti kertoa vielä, kuinka moni haluaa silloin olla vapaaehtoisessa prosessissa mukana. Ja siksi me olemme kaikki siirtymässä kohti pakollista prosessia mutta vapaaehtoinen prosessi koskee aina koko toimitusketjua, eikä pelkästään osaa siitä. Ehkäpä komissio voisi sanoa jotakin tästä. Ja sitten annan takaisin puheenvuoron herra Ventalle, että hän voi vastata kysymyksiin, joita esitettiin. Meillä kuulemistilaisuus odottaa, että toivottavasti komissio voi sitten esittää tuota kommenttinsa nopeasti. Uh, Kiitos. Niin tähän kysymykseen ei minulla ole paljonkaan lisättävää näihin poliittisten ryhmien esittämiin kommentteihin viittaisin vain näihin OECDn suuntaviivoihin ja lisäarvoon suhteessa OECD-järjestelmään. No me luomme tässä täytäntöönpanojärjestelmän jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten piiriin Eli tässä on tarkoitus siitä, si, siinä, että tässä se, jäsenvaltiot ja myös muut viranomaiset, nuo, man, nuo mandatin saaneet viranomaiset sitten valvovat tätä tilannetta. Meillä on myös tuo sulattamo-kysymys ja jalostaja-kysymys ratkottu. Tämä on avain tekijänä koko komission ehdotuksessa siihen tehdyt muutokset. Me vaadimme kolmannen osapuolen toteuttamia tarkastuksia sulattamoissa, mutta myös tuonnissa unionin suuntaan. Joten nämä ovat lisäyksiä sisä, liitännäissääntöihin, jotka totta kai ovat komission alkuperäisessä ehdotuksessa olleet, jotka löytyvät korkean tason edustajan ja sitten komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Ja nämä käsittääksemme varma riittäisivät avoimuuden takamiseksi ja myös siihen, että yritysten, yritykset toimivat vastuullisesti. Ja näin tämä prosessi sitten toimisi tehokkaasti ja myös saataisiin kustannukset järkevästi jaettua niin, että tuo man pakottava järjestelmä ei sitten aiheuttaisi hankaluuksia alueellisesti eikä myöskään unionin markkinoilla. Kiitokset. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Herra Venta, onko teillä loppukommentteja? Oczywiście, może zacznę od odpowiedzi dla pani Sargentini. Kiitoksia puheenjohtaja. Ottaisin ensimmäiseksi edustaja Sargentinin kysymyksen usean otteeseen. Olette kyllä voineet kuulla minun näkemykseni tästä aiheesta. Siteraan Euroopan unionia itseään tässä. Euroopan unionin täytyy ottaa ö, johtava rooli, kun kehitetään tätä pakollista sertifiointijärjestelmää. Tämä on siis kantani. Kiitän myös äh, herra Micheliä hänen näkemyksistänsä. Äh, eri, erityisesti tota, mitä tulee täytäntöönpanomahdollisuuksiin. En jätä tässä mitenkään ulkopuolelle tätä downstreamia, joka on tärkeä elementti tässä. Tärkeää on varmistaa nyt se, että kompromissiluonnoksessa, jonka viikonloppuun mennessä toimitaan. Meillä on mahdollisuus keskustella tästä. Kenties tähän versioon sitten löydetään ratkaisu asiaan. Oma ehdotuksena on aina puoltanut pakollista järjestelmää. No niin, okei, tämä oli aika selkeä vastaus. Kiitän tästä ja odotammekin sitten kompromisseja viikon lopulla. Kiitoksia kovasta, hyvästä työstä ja tällä tavalla saamme tämän paketin valmiiksi nyt tämä valiokunnan kokous päättyy tähän ja seuraava kokous on 9. maaliskuussa äh, äh, Strasbourgissa ja ilmeisesti kello 19.19.39. maaliskuuta. Ai, kello 21.30 illalla maanantaina, ei seitsemältä. Mulla sanottiin 19, mutta se onkin 9.30, 21.30 maanantaina 9.3. on äh, sitten Strasbourgissa meidän kokouksemme silloin me äänestämme sitten näistä konfliktimetalleista. Metalleista. Luulen, että se oli puoli kahdeksan, mutta se on puoli kymmenen illalla. Muista laittakaa tämä kalentereihin. Se on tärkeä äänestys, me tarvitsemme jäsenet paikalle. Seuraavana on 31. maaliskuuta kello 15 ja 1. huhtikuuta kello 9. Kiitoksia. Nyt me äh, lopetamme valiokunnan kokouksen ja aloitamme kuulemistilaisuuden ja pyydän Silva Pereiraa myös tänne ylös istumaan. Okay, colleagues, everybody could... No niin, hyvät kollegat, kaikki ovat saa löytäneet paikkansa. Voimme aloittaa tämän kuulemistilaisuuden kehitysyhteistyön rahoituksesta. Olen niin siitä, että meillä on tämä kuulemistilaisuus. Meillä on arvo merkittäviä puhujia täällä. Tämä tulee olemaan keskeinen asia kehityspolitiikan saralla seuraavan vuoden aikana. Aamulla valiokunnassa me keskustelimme kehitysrahoituksesta. Pedro Silva Pereiran esittelijämme eh, johdatuksella ja hän johtaa tätä paneelia tänä iltapäivällä. Me tiedämme, että keskustelut tulevat olemaan keskeisen tärkeitä Addis Abebassa. Heinäkuussa me tiedämme, että komissio on julkistanut ehdotuksia, joista sitten keskustellaan EUn sisällä, kun puhutaan kehitystyön yhteistyön rahoituksesta lähikuukausina. Me valmistelemme mietinnön. Silvia Pereira on tulee olemaan esittelijä ja me odotammekin teiltä näkemyksiä ja myös muilta paneelin, panelisteilta näkemyksiä siitä, miten te näette tämän prosessin, miten siitä voitaisiin saada menestystarina teidän mielestänne. Ja totta kai on keskeisin tärkeää saada sopimus äh, New Yorkissa. Ja sen kummemmitta puheita annan puheenvuoron esittelijällemme Silva Äh, Pereiralle, Pedro Silva Pereiralle. Thank you. Kiitokset Linda. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki tänne kuulemistilaisuuteen äärimmäisen tärkeästä aiheesta, eli kehitysyhteistyön rahoittamisesta, kehitys, kehityksen rahoittamisesta. Olemme täällä tietysti keskustelemassa siitä, millä tavalla voimme tukea kestävän kehityksen ö, ähm, tavoitteita asianmukaisilla resursseilla – Meillä on täällä muutama arvovieras paikalla. Meillä on kaksi paneelia. Ensimmäinen alkaa komissiojäsen Mimikan puheenvuorolla. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne. Olen iloinen voidessani nähdä teidät täällä taas. Ja tiedämme, että komissio on esittänyt muutaman ehdotuksen uunituoreen tiedonannon aiheesta – ja odotamme innolla kuulevamme teidän kommenttinne näistä. Meillä on paikalla myös täällä Jess Griffiths. Hän on Euroopan velka- ja kehitysverkoston Eurodadin johtaja. Ja tässä hän varmaan tulee antamaan meille ehdotuksia tähän meidän valmistelemaamme mietintöön. Työskentelette ennen kaikkea kansalaisjärjestöjen kanssa. Sitten paikalla on Chris West. Hän on Shell-säätiön puheenjohtaja. Hän on myös Mertentakaisen kehitysinstituutin johtokunnan jäsen – Hänellä on ollut muitakin merkittäviä tehtäviä aikaisemmin ja hänellä on laaja kokemus kehityskysymyksistä ja innolla odotamme teidän bisnesnäkemystänne ja ajatuksianne siitä, mitä Euroopan unionin mielestäni pitäisi tehdä. Tämän jälkeen meillä on sitten toinen paneelikeskustelu, Valitettavasti se ei ole aivan ohjelman mukainen, koska eilen yksi osallistuja vetäytyi pois tästä, mutta tulemme kuulemaan Gail Hurlia. Hän on YK on kehitysohjelman asiantuntija. Ja meillä on myös onni kuulla UNCTADin toimintasuunnitelmasta herra James Sanilta. Meillä on kyllä todella hyvä syy tässä jo odottaa hyvinkin hyödyllistä keskustelua tänään iltapäivällä. Minä olen täällä ennen kaikkea kuuntelemassa, joten ihan muutamas huomio vain tähän alkuun. Toteaisin, että tietysti me kaikki ymmärrämme, että että Addis Abeban konferenssi itsessään on jo hyvin tärkeä, mutta tuolla konferenssissahan jo luodaan ilmapiiriä myöhempiin huippukokouksiin tänä vuonna, eli New Yorkin syyskuussa kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin konferenssiin joulukuussa, jossa keskustellaan sitten uudesta ilmastosopimuksesta. Me kaikki varmasti tuemme YK ja sen pääsihteerin ponnisteluja, jotta saataisiin rakennettua vahvaa globaalia kumppanuutta YK tavoitteille kestävän kehityksen osalta. Ja tämä täytyy tietysti ottaa huomioon, ot, ö, ottamalla huomioon tässä ö, jaetu vastuun periaate ja ne muutokset, joita viimeisten 15 vuoden aikana on tapahtunut. Myös globaalissa taloudessa ja kun ajatellaan sitten sitten eri maiden kapasiteetteja kantaa vastuuta, niin se tarkoittaa jotain muuta tänä päivänä kuin mitä se tarkoitti vielä muutamia vuosia sitten. Euroopan unionillakin on oma vastuunsa. Me odotamme, että EUlla on johtava rooli koko tässä prosessissa ja me olemme hyvin iloisia komission tiedonannosta. Siinä on osoitettu poliittista tahtoa kehityskysymysten osalta. Ja siellä totin esille myös vahvasti politiikan johdonmukaisuuden tarve, jotta saavutettaisiin tavoitteemme. Joka tapauksessa mehän kävimme jo tänä aamuna kehitysvaliokunnan kokouksessa alustavan keskustelun näistä kysymyksistä. Kenties tänä iltapäivällä menemme hieman pitemmälle. Ja komissio kertoo myös sitoumuksista virallisen kehitysapuun. Ajatuksena on se, että Euroopan unioni voi vahvistaa ja tukea 0,7 prosentin kehitysaputavoitetta, mutta yhtä lailla pitäisi sopia myös aikataulusta. Ja aikataulun pitäisi sitten olla riippuvainen siitä sopimuksesta, jota odotetaan Addis Abebalta. Tästä lähestymistavasta voi aina keskustella ja me toivomme, että komissio myös kuuntelisi täällä kaikkia näkemyksiä tästä asiasta, koska Euroopan unionin johtavan roolin pitäisi myös, siihen pitäisi siihen saattaa liittyä erilainen poliittinen asen, asema tai kanta. Ja voidaankin sanoa, että nyt kun jo tiedetään tämä tavoite 0,7 prosentin aputasosta, niin jos tästä halutaan tehdä uskottavaa, meidän pitää sanoa jotain muutakin, esimerkiksi aikataulusta ja mekanismista, valvontamekanismeista, niin että varmistetaan, että tällä kertaa tämä tavoite myös toteutuu. Mutta kenties tämä on nyt tällainen hyödyllinen esimerkki Eh, jotta saadaan muut kumppanit mukaan. Ja tietenkään keskustelu Addis Abebassa ei liity pelkästään viralliseen kehitysapuun. Meidän täytyy keskustella myös maiden omista varoista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy yhtä lailla keskustella sitten verojärjestelmistä ja kansainvälisestä veroyhteistyöstä. Ja meidän täytyy myös keskustella yksityisen sektorin mukana olosta, kehityksen rahoituksessa, millä tavalla voidaan kestävän kehityksen tavoitteet linjata myös yksityisen sektorin kehitysrahoitukseen. Tässä olivat tärkeimmät aiheet keskusteluun. En nyt vie enempää aikaa tältä kuulemiselta tässä vaiheessa, vaan annan puheenvuoron seuraavaksi komission jäsen Mimikalle. Kiitän vielä kerran siitä, että olette tullut tänne paikalle ja olen varma, että olette valmit, valmis esittelemään meille komission ehdotukset ja vastaamaan ensimmäisiin reaktioihin yleisön joukosta. Kiitoksia, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Kiitokset. Hyvä esittelijä, hyvä Pedro, arvon naiset ja herrat. Tämä kuuleminen on aivan oikeaan aikaan nyt järjestetty, kun ajattelemme 2015 jälkeistä aikaa. Neuvottelut New Yorkissa ovat juuri käynnissä ja viime vuosien aikana unionissa että YKssa on keskusteltu lähinnä varsinaisista aiheista ja moni tavoite onkin jo saavutettu näistä 17 tavoitteet, tavoitteesta. Ne, nämä tavoitteet pitkälti vastaavat unionin prioriteetteihin, jotka on, on ilmoitettu viime kesäkuun tekstissä ja myös neuvoston joulukuun kokouksen päätöslauselmissa. Nyt pikemminkin puhutaan siitä, miten miten me työmme saamme järjestettyä, jotta nämä kunnianhimoiset tavoitteet saadaan täytäntöönpantua ja miten taakaamme sen, että täytäntöönpano toimii oikein välinein ja röytää riittävät varat myöskin. Ja mm, meidän, me haluamme kestävää kehitystä emmekä halua, että se olisi ainoastaan paperilla esitettynä, vaan todellakin vaikuttaisi planeettamme ihmisten e- elämän parantumiseen. Ja parlamentti on hyväksynyt marraskuussa viime vuonna päätöslauselman ja siinä pyydettiin unionia aktiivisesti toimimaan uuden maailmanlaajuisen kumppanuuden luomiseksi ja, luo, ja sitomiseksi, jota tarvitaan vuoden 2015 tavoitteiden jälkeen. Vuonna 2014 neuvosto pyysi komissiota myös esittämään konkreettisen suunnitelman ja me olemme vastanneet näihin pyyntöihin. Me olemme näin toimineet komissiossa heti kärkeen al- tai alkutaipaleellamme osoittaaksemme, miten merkittävä tämä koko prosessi on. Ja me lähetimme 5. päivä helmikuuta tiedonannon, jossa esitetään näkemyksemme maailmanlaajuisesta kumppanuudesta ja myös täytäntöönpanon välineistä. Tiedonannossa alleviivataan sitä, että esimerkiksi universaalisuus, ja jaettu vastuu ovat merkittäviä, mutta myös korostetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, syrjimättömyyttä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se sisältää hyvin selvän tehtäväluettelon itse kullekin maalle ja uudistukset, joihin unionin täytyisi ryhtyä ja tiedonannossa myös esitetään selkeitä ehdotuksia myös toteutettavista toimista ja siitä, miten asiaa käydään uudelleen läpi, tarkastellaan uudelleen läpi tietyn ajan jälkeen. Keväällä neuvosto on saanut hyvät, vahvat päätöslauselmat tästä asiasta laatua, laadittua ja Tämä liittyy sekä Addis Abeban että New Yorkin neuvotteluihin. Seuraavia kohtia erityisesti korostaisin. Ne ovat komission tiedonannon ytimessä. Ja uskon, että ne voisivat olla hyvä alkulähde keskusteluimme myös tänään. Ensiksi tiedonannossa puhutaan kaiken kattavuudesta kun me rahoitamme kehitystä, niin ei sitä voida noin vain yksikseen erillisenä saarekkeena rahoittaa. Tähän pitää ottaa muun muassa ympäristöpolitiikka mukaan, on kyse sitten mistä tahansa rahoituksesta, jotta se olisi todella tehokasta. Ja komissio tietää, miten merkittävää viran, virallisella kehitysavulla on monessa maassa ja erityisesti niissä maissa, joissa sitä eniten tarvitaan, mutta tämä täytyisi kai tuoda laajempaan asiayhteyteen ja siitä syystä meidän tekstissämme puhutaan myös ei-julkisen avun täytäntöönpanosta ja perille viemisestä. Ja se, mikä vuonna 2015 jälkeen on merkittävää, niin on erityisesti poliittisen ympäristön kehittäminen ja kapasiteetin kehittäminen, globalisaatio ja myös luonnonvarojen järkevä käyttö ja myös eh, vero, to, ja verojen parempi käyttö, myös veronkierron edistämi, eh, estäminen ja myös eh, finanssitransaktioveron miettiminen, myös kansainvälinen julkinen rahoittaminen, innovaatiot ja uudet teknologiat ovat merkittäviä myös yksityispuolella ja myös täytyy miettiä myös maahanmuuton erilaisia vaikutuksia niihin, ja myös miettiä, minkälaiset luotettavat ja järkevät vastuulliset menettelytavat saadaan luotua. Täytyy toimia hyvin johdonmukaisesti ja kaiken kattavasti ja täydentävästi rahoitusperiaatteiden ja myös 2015 jälkeisen ajan neuvottelujen kanssa, jotta saadaan aikaan täysin avoin puitteisto syyskuussa, joka, johon liitetään kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöpuoli. Sitten puuttuisin näihin eri täytäntöönpanokeinoihin, joita tarvitaan 2015 jälkeiseen aikaan. Siis rahoitus ja ei-rahoitus, julkinen ja yksityinen, kotimainen, kansainvälinen sekä myös tuo täytäntöönpanopilari 2015 New Yorkin jälkeinen aika. Ja myös sitten tuo universaalisuus, jotta päästään näihin kehitystavoitteisiin ja tähän tarvitaan myös sisäistä että ulkoista poliittista yhtenäisyyttä. 2015 jälkeinen aika keskehit kiinnittää huomiota kaikkien maiden noudattamaan samaan puitteistoina kehykseen. Eli ei enää voi vain jatkaa samaa vanhaa rataa, vaan meidän täytyy kunnianhimoisesti toimia ja käyttää kaikkia mahdollisia välineitämme ja hyviä sääntöjämme. Minä uskon, että tiedonannossamme ollaan nyt etu, etusijalla. Me olemme valmiita myös täytäntöönpanemaan mm, näitä ehdotuksiamme ja myös auttamaan muita täyttämään velvollisuuksia ja lupauksiaan erityisesti kyse on vähiten kehittyneistä maista. Unioni on paljon saanut aikaan jo tuosta vuosituhat tavoitteiden julkilausumasta. Me olemme nostaneet tavoitteitamme. Me olimme 0,3 bruttokansantuotteesta. Me olemme nostaneet tuota summaa vuonna 2013. 57 miljardia euroa on kerätty tämän pohjalta se on enemmän kuin OECD-keskiarvo ja on myös huomattavasti korkeampi summa kuin aikaisemmin. Vuonna 2000 luku oli 0,32. Unioni on on, on maksanut lähestulkoon puolet, tai on puolet maksanut julkisesta kehitysavusta maailmassa näinkin vaikeissa rahoitus ympäristöissä, joissa nyt olemme, mutta kuitenkaan emme ole vielä saavuttaneet tavoitettamme. Komission tiedonannossa viesti on kuitenkin erittäin selveä. Me haluamme pitää kiinni tuosta kunnianhimoisesta tavoitteestamme ja uskomme, että unioni muiden korkean tason korkean tulotason maiden rinnalla pitäisi, sen pitäisi tavoitella tuota 0,7 prosenttia, jotta voitaisiin köyhimpien maiden kehittymistä auttaa. Ja tämä pitäisi myös sitten yhdessä jakaa vastuuna. Meidän täytyy myös kiinnittää enemmän huomiota uusiin rahoituskeksintöihin, jotta myös yksityispuoli saadaan paljon tiiviimmin tähän työhön mukaan. Ja strategisesti voidaan yksistä ja julkista rahoitusta linkittää toinen toisiinsa. Me olemme auttaneet investointeja vapauttamaan myös kumppanuusmaissa yli 10 miljardilla maa alalla yli 10, 10 miljardilla eri köyhimpiin maihin nähden. Ja, me, ja kun me liitymme, siirrymme aina tätä universaalimpaa kehystä kohti, niin täytyy myös reilusti toimia tässä maailmassa oman kapasiteetin pohjalta myös kaikkien maiden. Ja vielä lopuksi haluaisin teille kiinnittää, huo, te, kiinnittää teidän huomiotanne tähän mm, eri sidosryhmien osallistumiseen. Ei tässä ole kyse pelkästään hallituksista. Yksityisen puolen, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan harteille on säytetty avainasema tässä työssä. Me tahdomme uuden agendan saavan hyvin suuren luottamuksen taakseensa ja myös kaikkia toimia valvotaan tarkoin jotta varoja käytettäisiin tehokkaasti ja keskitettäisiin huomiota tuloksiin ja vaikutuksiin. Avoimuus kaikilla tasoilla on kriittisen merkittävää ja tämän parlamentin mukaan saaminen, samoin kuin kansallisten parlamenttien mukaan saaminen koko maailmassa on erittäin kunnioitettavaa ja merkittävää. Ja minä odottelen teidän valiokuntamme tekstiä. Myös se varmasti on hyödyllinen, kun me odottelemme neuvottelujen huippuhetkiä. Ensimmäinen näkemysten vaihtohan meillä on nyt teidän kanssanne tänään. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Teidän uh, esityksenne oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvin kattava ja olen varmi, var, varma, että olette valmis vastaamaan hetken kuluttua myös muutaman kysymykseen. Nyt haluaisimme kuulla kommentteja muilta vierailtamme. Aloitamme Jess Griffithsistä. Hän on Eurodadin johtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta tähän tilaisuutta, puhumaan tähän tilaisuuteen. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että minä olin kovin samaa mieltä herra Pereiren ja Nemikan kanssa, että, että kehityksen, kehityksen rahoitus koskeva konferenssi on erittäin tärkeä. Eikä pelkästään siitä syystä, että se, mistä on kysymys, vaan että milloin se järjestetään. Eli se on ennen 2015 konferenssia, ennen ilmastonmuutoskonferenssia jos se, ja se voi myötä vaikuttaa. Ja oikeastaan näiden kahden YK-konferenssin onnistuminen ää, riippuu pitkälti tämän kehitysavun rahoituskonferenssin ää, onnistumisesta. Jos hyviä tuloksia saadaan aikaan, niin silloin <clears throat> niin se vaikuttaa myönteisesti näihin YK-konferenssiin. Jos me epäonnistumme, niin se vaikuttaa huonosti näihin. Ja sitten G77-ryhmässä tämä ää, FFT-konferenssi on ehdottoman kriittisen tärkeä. Nämä ovat kuitenkin niitä, jotka merkitsevät niille eniten. Minua pyydettiin kommentoimaan komission tiedonantoa tästä aiheesta. Valitettavasti Minulla on valitettavasti kaksi mielipidettä tästä tiedonannosta. Yksi on joki, joko melkoisen pettymyksen tuottava, tai sitten se on vaarallinen strategia että se on, tuottaa pettymyksen, koska se sisältää vain vähän konkreettisia toimia, joita Euroopan unioni voisi käynnistää viedäkseen tätä asiaa eteenpäin. Jos, jos tämä todellakin on Euroopan komission lähtökohta, niin se on melkoinen pettymys. Mutta ehkä se saattaa olla mahdollista. Tämä on neuvottelutakniikkaa, tek, tek, taktiikkaa, ja sen taakse piiloutuu se todellinen pyrkimys. Mutta joka tapauksessa se on vaarallinen strategia, koska Meillä on alle puoli vuotta aikaa ennen Adisia ja me hukkaamme arvokasta aikaa ja meidän pitäisi olla mukana kehitysmaiden kanssa niissä asioissa, joita ne haluavat nähdä Adisin agendalla. Jos voisin painottaa neljää asiaa, jotka ovat kriittisen tärkeitä, jotka ovat sekä tärkeitä kehitysmaiden hallituksen G77 äh, ryhmälle – mutta myös 150 kansalaisjärjestölle, jotka julkistivat paperin viime vuonna, jossa vedottiin kunnianhimoisten tulosten puolessa Adisissa kysymys veroista, yksityinen raha, velka ja apu. Nämä ovat kriittisiä esimerkkejä minulle. Ensinnäkin verosta se, mitä meidän täytyy saada aikaan, että hallitusten välinen verokomitea ja kaikki lienette tietäviä, tietoisia tämän aiheen tärkeydestä. Ja Eurodit on tehnyt vähän tutkimuksia viime vuonna ja ynnärsimme kaikki ne tiedot, mitä me olemme saatu äh, kehitysmaista, yksityisrahoituksesta ja niin poispäin. Ja havaitsimme, että jokaisesta dollarista, joka menee kehitysmaihin, 97 senttiä virtaa laittomien rahavirtojen myötä muualle, siis veronkiertoon ja muuhun toimintaan. Siinä on valtava määrä veronkiertoa, mutta se on myös valtava ongelma veron välttämisen, jos välttämisen osalta. Eli me puhuttu näihin asioihin, niin silloin me emme pääse eteenpäin. Mutta, mutta silloin, milloin näistä keskustellaan, ja se paikka on OECD, ja se on virhe ensinnäkin tämä sulkee pois enemmistön kehitysmaista ulkopuolelle. Ja jos ajattelemme, että ongelman keskiössä tämän veronkierrossa ovat veroparatiiriset. Niin miten me sanomme useimmilla mailla, jos ne eivät voi olla edes mukana keskustelemassa tästä asiasta, miten näihin suhtautetaan? niin me silloin rohkaistaan teke, jäämään järjestelmän ulkopuolelle, ja silloinhan se auttaa vain veroparatiiseja ja silloin kun me estämme heidän, niiden osallistumisen näihin keskusteluihin, emme saa myöskään unohtaa, että on monta veroparatiisia OECDn sisällä, Luxemburg, Sveitsi, Britannian alueet. Ja minulle, minusta tämä on väärä paikka neuvotella kansainvälistä veroasioista. Siksi me tarvitsemme hallitusten välistä verokomiteaa YK puitteissa. No, tämä on, tätä on tukenut G77. Se on YK-papereissa, joilla käynnistettäisiin tämä keskustelu, sitä tukee laaja koalitio kansalaisjärjestöjä. Toivottavasti se saa tukea myös Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentin mietinnössä. Tämä on yksi ensimmäinen asia, siis vero. Toinen, äh, yksityinen raha, yksityinen rahoitus. Tässä me todellakin tarvitsemme muutosta keskusteluun, koska äh, yksityinen rahoitus virtaa kehitysmaihin Siihen liittyy kovat riskit ja mahdolliset palkinnot. Ja nämä riskit ovat, ovat hyvin usein unohdetaan, unohdetaan ja G77 kuitenkin toteaa selvästi, että riskit ovat keskiössä ja, ja se on kriittisen tärkeää tämän yksityisten rahoituksen hallinnoinnin kannalta. Annan esimerkki vuodesta 2009 enemmän rahaa on virrannut pois kehitysmaista – ja, ja kotiutettuna voittoina kuin mitä uusia ulkomaisia investointeja on tullut sisään. Tässä on siis riski, että kuka hyötyy eniten näistä ulkomaisista investoinneista. Me tiedämme myös, että ulkomaiset investoinnit eri, äh, ovat, saattavat olla hyvin volatiileja ja se saattaa myös, sellainen saattaa myös käynnistää yleisen kriisin. Tämän tyyppiset riskit ovat äärimmäisen tärkeitä ja vaikeita kehitysmaille, ja niiden hallinnointi pitäisi olla keskustelujen keskiössä, mutta valitettavasti kun me olemme näissä keskusteluissa ulko, yksityisestä ulkoisesta rahoituksesta tällaisilla foorumilla, usein me päädymme, ajaudumme puhumaan siitä, että miten saadaan enemmän ulkomaisia investointeja näihin maihin, ja se on vain osa tätä keskustelua. Ja ellei puhuta riskeistä, niin silloin ollaan hyväksymässä väärä strategia. Ja siitä syystä me olemme olleet hyvin kriittisiä komission eh, eh, eh, ehdotuksia, että saataisiin apuun enemmän yksityistä rahoitusta ensinnäkin sen takia, että me, ne, me näemme, että mitä on tapahtunut tässä virallisen kehitysavun puitteissa. Se, on epä, se ei ole läpinäkyvää, se ei vaikuta kovinkaan paljon, se on usein testaamatontakin mutta myös siitä, että on paljon, jos käytetään tätä kevitysapurahaa, niin siinä menee paljon hukkaa. sitä tehdään, käytetään muihin asioihin. Ja kun katsot tuota kaikkea näyttöä siitä, että minkä takia investointeja viedään äh, kehitysmaihin, niin sijoittajat kertovat, että haluamme koulutettua henkilökuntaa, tervetä henkilökuntaa, hyvää infrastruktuuria, laajoja markkinoita. Ja nämä ovat asioita, jotka riippuvat pitkälti julkisista palveluista, joita julkiset sijoittajat tuottavat. Minä ehdottaisinkin, että oikeastaan tämän perinteinen keskittyminen julkisiin investointeihin olisi ehkä järkevämpää. Yksityinen rahoitus, sitä, sitä täytyy muuttaa keskustelun väriä ja sävyä. Kolmanneksi velasta. Meillä on ainutkertainen mahdollisuus tänä vuonna päästä eteenpäin ja pysyvällä tavalla äh, äh, velkakriisin ratkaisemisessa ihan tiedämme, että 2012 kehitysmaissa oli korkein äh, velkataso, koska 4,8 triljoonaa Maailmanpankin mukaan meillä on edelläkin 40 äh, äh, alhaisen tulotason maata, jossa tämä velkata, velkariski on valtavan suuri. Se on edelleenkin kriittisen tärkeä asia. Ja, mutta nyt ratkaisuja on esitetty ja pöydälle YKC ja prosessio monenkeskiseen kehykseen on käynnistymässä ja se saadaan finaaliin ennen syyskuuta tänä vuonna, mutta valitettavasti Euroopan, Euroopan maat ovat olleet kovin hitaita reagoimaan tähän ja enimmäkseen ovat äänestäneet tyhjää tai pidättäytyneet kannanottamisesta, kun taas pitäisi miettiä, että millä tavalla tämä kriisi, kriisi saadaan pois alta, koska muuten vahinkoa syntyy paljon, ellei sitä pystytä hoidetaan. Me voisimme toimia positiivisessa hengessä tässä prosessissa. Ja neljänneksi ja lopuksi apu. Olen kovin samaa mieltä, se on äärimmäisen tärkeä. Alhaisen tulotason maissa apu on 10 prosenttia VKT, se on keskeisen tärkeä osa rahoittaa niitä tarpeita, mitä siellä on, mutta 0,7 prosentin tavoite ei ole ulkona keskustelusta se voidaan vahvistaa Adisissa. Ja jos YK menee sinne eteenpäin, se voidaan tehdä, mutta kysymys on siitä, että voidaanko saada, voimmeko saada parempia mekanismeja, jotta saadaan varmistettua, että raha menee sinne, missä sitä tarvitaan. 2005 Euroopan maat lupasivat 0,7, tässä me on 2015, ja komissio toteaa, että kuinka, kuinka kaukana me olemme tässä, tästä tavoitteesta. Saammeko sitovia tavoitteita ja myös avun laadusta täytyy keskustella. Saadaanko sellaista apua, että kun IMF on sanottu, että sidottu apu, se alentaa arvoa 25 prosenttia, jos me voimme saada sitomatonta apua politiikassa ja käytännössä, se olisi varmasti tämän effortin väärti. Tässä minun ehdotukseni, ja toivonkin, että jotkin niistä ajautuvat teidän korviinne. Ja vielä lopuksi on todellakin korkea aika Euroopan unionille äh, ryhtyä tuumasta toimeen, ja tämä tarkoittaa konkreettisia ehdotuksia, että jos päästään todellakin eteenpäin, saadaan, päästään tekemään asioita mukaan lukien tämä äh, hallitusten välinen verokomitea, ja sitten muutos äh, ajatuksiin näistä yksityistä sijoituksista, täytyy muistaa riskit ja sitten velanhoitomekanismi, että saataisiin kriisi liittyä ja sitten sitovat tavoitteet avulla. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitokset. Me tulemme käsittelemään ehdotuksia ne hetken kuluttua. Seuraavaksi herra Griffiths, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitos, että kutsuitte minut tänne. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Aivan kuten alussa sanoittekin alkujohdannossanne, olen täällä kenties nyt antamassa yksityisen pääoman ulottuvuuden näkymiä tässä rahoituskeskustelussa ja yritän nyt asettaa omat huomioni mahdollisiin riskikehyksiin, mitä voi tapahtua, kun yksityisen sektorin kanssa toimii kehityksen rahoituksessa, mutta puhuu myös jostakin mahdollisuuksista, ja jotkut mahdollisuudet ovat täysin päinvastaisella suunnalla kuin mitä tuossa Jesse juuri puhui. Ihan vain asettaakseni huomioni kontekstiin, minä olen Shell-säätiön johtaja. Se on yksityinen säätiö, joka hallinnoi pääomaa, yksityistä pääomaa. Meillä on hyvin erilainen malli perin, perinteiseen hyvän tekeväisyyteen. Me yritämme löytää globaaleihin haasteisiin bisnesratkaisuja. Ja tämä, tässä on ennen kaikkea ollut kysymys pk-yritysten pk-yrityssektorin työpaikkojen luomisesta, mobiliteetista ja energian saamisesta esimerkiksi köyhille. Mitä tarkoitetaan tällä eh, liikemalli perin perusteisella lähestymistavalla. Tässä halutaan ottaa näitä inklusiivisia eh, liiketoimintamalleja sellaisten kumppanien kanssa, jotka jakavat riskin kanssamme ja eh, myös jakavat tavoitteemme kestävien ja kehiteltävien ratkaisujen, taloudellisesti elikelpoisten ratkaisujen eteenpäin viemiseksi meillä on erilaista rahoitusta, takuita, pääomaa, apurahoja, mikä tahansa on aina asianmukainen. Eli tässä on enemmänkin kuin pelkkää rahallista tukea. Me myös mittaamme tuloksia Meillä ei ole pelkästään etukäteen eh, sovittuja kehitystavoitteita, vaan myös rahoituskehitystavoitteita. Ja me myös eh, korostamme kumppaneille sitä, että tässä yritetään saada vipupääomaa myös muista eh, lähteistä niin, että lopulta sitten nämä liikeyritykset voivat seisoa omilla jaloillaan. Tämä lähestymistapa on johtanut meidät usein pienten yritysten pariin. Meillä on yrityksiä, jotka toimivat globaalilla tasolla nyt ja ovat tarttuneet kehityshaasteisiin. Ja ne tekevät tämän rahoituksellisesti elinkelpoisella tavalla ja varsin hyvää menestystäkin on tullut. Jotkut teistä ovat jo kuulleetkin venture philanthropy termin meidän toimintatapamme on hyvin samantyyppistä vuodesta 2000 lähtien ollut säätiössämme, koska meillä on viime vuosilta hyvää tulosta tullut yksityisistä kumppanuuksista useiden avunantajien kanssa esimerkiksi USAIDin ja muiden taholta, niin sitten – siirrämme nyt varoja myös muille niin, että yhteishallintoa voidaan saada aikaiseksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotkut näistä liittyvät julkisen yksityisen sektorin kumppanuuden malleihin hieman äh, viittaan siihen, mitä Jessikin puhui riskeistä. Jos luodaan uusia liiketoimintamalleja tai ratkaisuja äh, suuriin globaaleihin kehityshaasteisiin, niin tämä ei tapahdu nopeasti. Tässä tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, joustavuutta, jotta saavutetaan tuloksia. Toiseksikin usein ne, jotka ovat ensinä mukana, ensimmäisiä hyötymässä näistä uusista liiketoimintamalleista, eivät ole kaikista köyhempiä. Tässä on tällainen hidas äh, vaikutus, miten hyöty tässä koituu näille yrityksille. Tässä ei myöskään välttämättä tule välittömästi taloudellista etua, eikä taloudellinen voitto ole mitenkään suurta. Sitten muutamia ajatuksia siitä, miten EU voisi paremmin työskennellä yksityisen sektorin kanssa. Ensimmäinen kommenttini on se, että tällä hetkellä maailma, maailmassa on yhä enemmän hyväntekeväisyyspää omaa saatavilla merkittäviä määriä monissa, monilla foorumeilla, monilta eri tahoilta. Erityinen rooli tässä on Euroopan unionilla ja muilla suurilla toimijoilla toimia niin, että nämä filantropisen pääoman antajat toimisivat tällaisen venture philanthropy, äh, philanthropy mallin mukaisesti. Uskon, että Euroopan unioni on hyvässä asemassa tämän tehdäkseen. Äh, ensinnäkin siksi, että meillä on tämä eurooppalainen äh, yritysfilantropologia järjestö ja tässä on merkittävä mahdollisuus Euroopan unionin julkiselle sektorille yrittää vakuuttaa hyvän tekeväisyyspääomaan omaavat tahot käyttämään sitä uudella tavalla. Toiseksikin sitten tämä, tätä pää, tämä pääoma sen täytyy olla samoilla linjoilla sitten ehdotettujen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tätä linjausta tarvitaan enemmän kuin mitä on ollut. Sitten toinen seikka, jonka toisin esille, on eräänlainen riski. Vuosien aikana on, on nähty merkittävä muutos siitä, millä tavalla yksityinen sektori on yhä enemmän mukana sosiaalisten asioiden hoitamisessa. Ennen oli enemmän tällaista perinteistä yritysten yhteiskuntavastuutoimintaa ja nyt resursseja kohdennetaan sellaisiin asioihin, jotka ovat myös yrityksen ydinbisnesajatuksen mukaisia. Nyt ollaan menty yritysten yhteiskuntavastuusta yritysten yhteiskuntamahdollisuuksiin. Eli käytetään varoja sellaisiin asioihin, joiden parissa yritys muutenkin toimii. Tässä on vaarana se, että ei ole aina kestävän kehityksen tavoitteiden linjojen mukaisia. Tietysti jos tässä yrityksen liiketoiminta jalanjäljellä ja kestävän kehityksen tavoitteilla on sama linja, niin sitten mennään oikeaan suuntaan. Nyt täytyy pystyä myös ymmärtämään nämä linkit eri sektoriaalisten kysymysten välillä. Esimerkiksi monet yksityisen yrityksen tahot ymmärtävät hyvin nyt energia, vesi ja elintarvikelinkit mutta tässä on edelleen enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia, kun ajatellaan pääomaan saamista. Kolmas seikka, jonka toisin esille, että minä väittäisin, että perinteisesti kaikista parhaat parhaiten yksityistä sektoria identifioi riskinottaminen ja innovaatio. Jollakin tavalla tämä on esimerkiksi kännykkäteollisuuden takana. Monet ovat, tai kaikki ovat kuulleet mobiilipankkitoiminnasta. Tämä voi olla erittäin hyvä yksityiselle sektorille, mutta me myös tiedämme, että mitkään näistä muutoksista eivät tapahdu ilman merkittävää julkisen sektorin tukea. Ja tässä julkisella sektorilla voi olla aivan äärimmäisen kriittinen, äärimmäisen tärkeä rooli, kun se yrittää tukea innovaatiota ja uudenlaista ajattelua – julkinen sektori voi ottaa hieman riskejä pois tältä innovatiiviselta ajatukselta. Shell-säätiössä me olemme hautoneet tiettyjä sosiaalisia yrityksiä, sosiaalisia liiketoimintamalleja. USAID liittyi kumppaniksi meidän kanssamme, koska he ajattelivat, että varat sieltä voivat parantaa vielä näitä sosiaalisia yrityksiä ja viedä asioita eteenpäin. Eli tämä on erittäin hyvä tapa viedä näitä riskejä pois innovatiiviselta pääomalta yritysten osalta, jotka tekevät uudistuksia, mutta jotka eivät ole vielä kaupallisesti elinkelpoisia. Innovaatiolta siis hieman leikataan riskejä pois ja samalla yritetään löytää innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin. Neljänneksikin sitten, kun meillä on nämä inklusiiviset liikeyritysmallit, ne osoittavat hyvää edestystä, kun ajatellaan merkittävän sosiaalisen vaikutuksen aikaansaamista isossa määrässä mutta tässä ei kuitenkaan vielä ole pystytty toimimaan niin, että tästä olisi kaupallista voittoa voitu saada. saada. Hieman puhun toisin kuin Chess tässä. Minä uskon, että tässä on valtaisasti mahdollisuuksia toimia semmoisilla aloilla, joissa muuten ei tapahtuisi mitään. Tässä voittotasot ovat liian alhaisia, kun ajatellaan kaupallisen pääoman saamista jotta kuilu ylitettäisiin, niin me tarvitsemme tällaista sekarahoitusta, ei pelkästään tätä hyvän tekeväisyyspääomaa, vaan myös julkisen sektorin rahoja, varoja niin, että voidaan saada käyttöön esimerkiksi erilaisia tukirahoja tai sosiaalisia bondeja, kehitysbondeja, eli siis innovatiivisia rahoitusrakenteita joilla voidaan mahdollistaa näiden innovatiivisten yritystoimintojen skaalaamista ja sitä, että ne saavat todellista pääomaa käyttöönsä. Meidän mielestämme tämä on ollut äärimmäisen hyödyllistä. Olemme esimerkiksi työskennelleet sillä tavalla, että olemme auttaneet Afrikassa erilaisten säätiöiden luomisessa, yritysten aloittamiseksi, työpaikkojen luomiseksi kumppanuus ei voi tehdä, kumppanit eivät voi tehdä sitä sillä tavalla, että ne saisivat kaupallista pääomaa. Näin ollen me itse loimme eräänlaisen pääomakerroksen tähän ja, ja saimme siihen julkista rahoitusta. Me saimme yli 100 miljoonaa dollaria ja samoin sitten saimme EUn rahoitusinstituutiolta tähän varoja. Ilman tällaista eri rahoituslähteiden sekoitusta me emme olisi voineet päästä tähän. Joten tämä on valtaisa mahdollisuus, kun tarvitsemme luonnon, luovaa ajattelua. Sitten viidenneksi puhuin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta. On merkkejä siitä, että tämä toimii hyvin. Avainkriteerinä menestykselle liittyy siihen, onko selvästi keskitytty kumppanuuteen, onko jaetut tavoitteet, hyvät mittaustavat, jakavatko kumppanit riskin, tuovatko kaikki kumppanit muutakin kuin rahaa tuohon yhtälöön. Raha on välttämätöntä, mutta ei ainut asia. Ja onko todellista vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta sitten tavoitteiden saavuttamisen osalta? Meillä on hyviä esimerkkejä ja sitten esimerkkejä siitä, milloin yksityinen kumppanu, julkinen kumppanuus ei toimi. Yleensä se johtuu sitä, että prosessit ovat joustamattomia, päätöksiä ei tehdä kunnolla eikä ajallaan. On olemassa erittäin hyviä yksityisen ja julkisen puolen kumppanuuden malleja, näissä Euroopan unionin ja Euroopan unionilla ja muilla järjestöillä voi olla merkittävä osa, osa ja rooli. Johtopäätöksenä yksityissektorilla voi olla merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, jos me voimme todellakin valjastaa tässä yksityisen sektorin mukaan, niin meillä on valtaisa mahdollisuus eri tavalla tehdä asioita hyvin yhteistyön tavalla, mihin ei aikaisemmin ole puututtu, tartuttu. Minä edustan yksityistä pääomaa ja ajatus julkisen, julkisten varojen sekoittamisesta tähän prosessiin, se on äärimmäisen tärkeää, jotta saavutetaan nämä tavoitteet. Uh, Kiitoksia. Tässä on oikein terveellistä kuunnella erilaisia näkökulmia. Kiitokset esityksestänne. Nyt on tullut aika kysymyksille ja lyhyelle keskustelulle. Jos haluatte pyytää puheenvuoroa, niin tehkääpä näin. Linda McAvan, ole hyvä. Um, thank you, thank you to our panel of speakers. Kiitokset esittelijöille siitä, että puhuitte näistä eri asioista ja minulla olisi kysyttävää Mimitsalta ensiksi. Me olemme kuulleet ja tässä nyt jo useaan otteeseen valiokunnassa olemme jo keskustelleetkin siitä, että julkinen tuki on ainoastaan osa siitä, ja, jos, ja sitten tässä puhutaan myös verottamisesta ja Dublinin prosessista ja niin poispäin, mutta nämä odat, julkinen rahoitus on siis vain osa tätä kehitysrahoitusta, ja unioni on puhunut tästä 0,7 prosentista hyvinkin selkeästi, mutta siihen sitten keskustelut jumiutuvat. Puhutaan ainoastaan tästä julkisesta puolesta, eli emme puhu muista asioista, joista pitäisi puhua, eli muista resursseista ja yksityisen puolen toiminnasta ylipäätäänkään. Ja Jesse siihen jo viittasikin, että usein näin käy ja jos me emme saa tätä myöskään Addis Abebassa oikein hoidettua, niin sitten tämä taas värittyy tietyllä tavalla ja New Yorkissa ja Pariisissa ilmastoneuvotteluissa. Eli tietenkään unioni ei halua kaikkia kortteja neuvotteluissa esittää liian varhaisessa vaiheessa, mutta kuitenkaan ei tule myöskään ujostella. Ja toisaalta mm, me Addis Abebassa haluamme luoda tällaista hyvää henkeä ja siihen kautta sitten vaikuttaa myös muihin kumppaneihin. Emmekä nähdä tätä aina erittyy, erityiskeskusteluina, jotka irrallaan toisistaan käydään. Tässä sitten tietysti keskustellaan myös AKT-maiden kanssa ja kehittymässä olevien maiden kanssa ja täytyy tutkailla sitä, mitä heidän mielessään on merkittävää, ja, eh, jotta sitten voidaan saada äänemme kuuluviin muun muassa myös Pariisin neuvotteluissa heidän suuntaansa ja saada myös selvät sävelet unionin sisäisesti tästä näistä ilmaston, näissä ilmastoneuvotteluissa ilmaistua. Ja sitten Jess, puhuit yksityissektorista. No, mitä tämä tarkoittaa? Ehkäpä kannattaisi tätä miettiä. Ja myös Chris myös yksityissektorin puolesta ja kokemuksesta. Voisit ehkä vielä syventää tätä, mitä olet mieltä tästä filantropiasta ja sen sellaisesta ja onko yksityiselle sektorille liian riskialtista toimia näissä kysymyksissä. Nyt joka tapauksessa olisi hyvä saada konkreettista, konkreettisia esimerkkejä myös, koska tämä nyt vaikuttaa vähän vain tällaiselta paperi, sana, paperimaiselta ja sanaa helinältä. Eli jotain konkreettista hyvän tekeväisyyshanketta haluaisin tässä nyt perään kuuluttaa. Ja puhuit myös yksityisen ja julkisen sektorin vastuun ja riskien jaoista. Entä sitten, jos myös etujen jaosta olisi kyse? kun mennään kehittyvissä oleviin maihin ja sitten puhutaan muun muassa äh, näiden tulojen saamisesta. Ja sitten meillä on tällainen ongelma Euroopan unionissa, jatkuvasti käydään keskustelua veronmaksajien rahoista. Eli kun puhutte yksityissektorin puolella näistä asioista, niin puhutteko te ainoastaan vain sellaisista hankkeista, jotka todellakin osoittavat äh, myös sen, mitä, mitä voi saada sitten, miten voi hyötyä näistä hankkeista ja miten tämä sitten taas selitetään yrityksen omistajille. Vähän samalla tavalla suhteessa, kun käytetään julkista rahaa. Äh. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Ryvi. Olkaa hyvä. Kiitoksia Luulenpa, että tämä kuulemistilaisuus, tässä on suuri etu siinä, että voimme jo suunnitella tulevaisuutta. Ja minusta tämä kehityksen vuosi, joka nyt on tänä vuonna 2015, on paras aika sille, että luoda rakenteita tältä pohjalta. Minun kysymykseni liittyy siihen, että miten luodaan työpaikkoja kehitysmaihin – mikä rooli tässä on perinteisillä perheyrityksillä, millä tavalla perheyrityksiä voidaan sitten innostaa muodostamaan pk-yritysrakenteita, jotta sitten olemassa olevat rakenteet ja olemassa oleva tieto voidaan käyttää. Grazie, grazie molto Pedro. Eh, dunque, vi ringrazio. Kiitoksia Pedro. Haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne. Ne olivat kaikki erittäin mielenkiintoisia ja hyvin informaatiopitoisia. Kun otetaan huomioon se, että tämä keskustelu eh, käydään nyt ennen Addis Abeban konferenssia, me tulemme kyllä jatkamaan näistä aiheista keskustelua myöhemminkin, ei pelkästään ajatellen tätä mietintöä kehitys, kehityksen rahoittamisesta, vaan erityisen nämä, tämä mietintö, joka liittyy yhden kutsuvieraan esille ottamaan kysymyksen veronkierrosta ja verosuunnittelusta. Nämä keskustelut täytyy käydä yhdessä. Olen iloinen, kun komission jäsen tässä viittasi siihen, että tarvitaan vakaampia ja reilumpia verotusjärjestelmiä. Ja tietystikin ajatus laittomista pääomavirroista on merkittävä. Me olemme kuulleet tästä Eurodadin edustajalta myös monilta muilta järjestöiltä. Ja nyt ymmärrämme, millä tavalla nämä, vo, nämä ongelmat voivat tehdä kehitysyhteistyöstä tehotonta, joten meidän täytyy löytää uusia välineitä, uusia ratkaisuja näihin ongelmiin. Eritoten juuri veron kiertoa. Meidän täytyy syvällisemmin tarkastella tätä ja näin tulemme tekemäänkin tulevina viikkoina seminaarissa johon monet tämän valiokunnan jäsenet osallistunevat. Tällä hetkellä olen kuitenkin huolissani siitä, mistä puhuin aikaisemminkin. Nyt on Euroopan kehitysvuosi, Addis Abeban konferenssi on tulossa, samoin on tulossa konferenssi eh, kestävän kehityksen tavoitteista – ja kehityksestä vuoden 2015 jälkeen ja meillä on myös myöhemmin konferenssi ilmastonmuutoksesta. Minä jaan teidän huolenaiheenne. Jos Addis Abebassa ei löydetä perustavanlaatuisiin kysymyksiin konkreettisia ratkaisuja, niin tietysti silloin vaarana on se, että nämä muut huippukokoukset heikentyvät New Yorkin ja Pariisin huippukokoukset. Komissiolla pitäisi olla tässä johtava ja eteenpäin viivä rooli ja komissiolla pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi lähestymistapa ja kanta. Minä, minä todella toivon, että tähän päästään, koska tietystikin me tarvitsemme nyt paljon suurempaa mukanaoloa ja sitoumusta. Meidän täytyy todella keskittyä tähän ongelmaan, joten haluaisin kiittää teitä ja odotan innolla työn jatkumista. Kiitoksia ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron vielä muulle yleisölle. Haluaako joku kommentoida tässä vaiheessa, reagoida näihin esityksiin? Jos näin ei ole, no pakollistahan se ei ole. Selvä. Jos ei, niin haluaisin itse ottaa esille kaksi kysymystä. Ne liittyvät 0,7 prosentin tavoitteeseen. Tämä asia tuotikin esille. Onko tämä taktinen kysymys? Onko se enemmän kuin taktinen kysymys? Onko se vähemmän kuin? Miltä se vaikuttaa? Meidän täytyy nyt muistaa, että komissio esitti tiedonannon, jonka neuvosto, joka neuvoston pitäisi hyväksyä – Joten tämä nyt on jäsenvaltioiden neuvoston käsissä. Me kaikki ymmärrämme ne hankaluudet, jotka liittyvät tähän prosessiin. Kysymys kuuluukin seuraavalla, seuraavallaisesti. Jos me haluamme rohkaista muita kumppaneita tekemään sitoumuksia, mikä on paras tapa toimia tulosten saavuttamiseksi? Pitäisikö toimia niin kuin komissio ehdottaa? Eli tuetaan tätä 0,7 prosentin tavoitetta. Ja jätetään sitten aikataulukeskustelu kumppaneiden vara- kanssa käyttävän keskustelun varaan vai esitetäänkö eurooppalainen, eurooppalaista esimerkkiä niin, että me esitämme oman aikataulumme ja oman valvontamekanismimme sen varmistamiseksi, että tällä kertaa tämä 0,7 prosentin tavoite todellakin saavutetaan. Tämä on strateginen kysymys virallisen kehitysavun ja Addis Abeban osalta. Jos Euroopan unioni haluaa saada johtavan roolin, niin silloin tämä strateginen askel täytyy ottaa ja haluaisin kuullakin komission jäsenen eh, reaktion tähän. Toiseksikin Addis Abeban konferenssin tarkoituksena on olla diplomaattinen konferenssi, jossa tehdään poliittisia päätöksiä. Me olemme kaikki ymmärtäneet, että siellä pidetään puheita ja siellä jaetaan ää, eh, asiantuntijapapereita ja nämä paperit ovat aina vain parempia, ne ovat paljon kattavampia, niissä käsitellään kaikkia eri aspekteja, mutta lopputuloksena me odotamme poliittisia päätöksiä. Esimerkiksi me puhumme talousarviovaroista ja verojärjestelmien parantaminen on aivan olennaista. Ja tätä varten meillä tää, me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. No, kysymys kuuluukin sitten, että minkälainen poliittinen päätös tehdään Addis Abebassa, jotta voitaisiin täyttää nämä tavoitteet. Mikä on se poliittinen päätös? Onko, ovatko nämä vain poliittisia lausuntoja, joissa sanotaan, että verotusjärjestelmät ovat erittäin tärkeitä, jotta saataisiin lisää varoja, voitaisiin puuttua epätasa-arvoon ja niin edelleen? Onko tämän tuloksena mitään poliittista päätöstä? Tässä, täällä tehtiin ehdotus, että YK pariin järjestettäisiin kansainvälinen verotuskysymyksiä käsittelevä elin. Minä kysyn, että onko, voidaanko sanoa mahdollinen poliittinen päätös, pohdittaisiko muita vaihtoehtoja. Tehän tiedätte, että Euroopan komissiolla on vahvaa yhteistyötä tämän asiankin osalta monien maiden kanssa. Mutta kun ajatellaan globaalia hallinnointia, mitä me itse asiassa nyt oikein ehdotamme ja mistä päätetään sitten Addis Abebassa? Kiitoksia ja annan nyt puheenvuoron paneelin osallistujille. Kuka haluaisi aloittaa? Jesse, ole hyvä. Thank you. Very, uh... Kiitoksia. Tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin verosta ja sitten yksityistä rahasta. Tämä kysymys on aivan oikein asetettu, että minkä tyyppisiä päätöksiä voidaan tehdä Adis Abebassa, Abeb, eikä kysymys, koska tässä on mitään juridista luonnetta tällä äh, sopimukseen. Äh, päätökset, jotka käynnistävät prosessia, jotka vievät asioita eteenpäin, ovat kriittisiä. Siksi tämä tällainen hallitusten välinen taksiverokomitea äh, voisi olla hyvä. Se voisi sitten tarttua sitten tärkeisiin prosesseihin kansainvälisissä verojärjestelmissä. Sitten meidän täytyy puuttua myös veron kiertoon ja veropitoksiin, jotka on kuitenkin, jossa pitäisi olla osa näitä keskusteluja, mutta se voi myös synnyttää sitoumuksia, joissa päästään muihinkin tavoitteisiin. Sitovuus on tärkeä, mutta, mutta ei, ei saa antaa sen hallita keskustelua. Meillä on paljon enemmän voitettavaa. Mutta totta kai siksi minä haluaisin nähdä komission ja jäsenvaltioiden olevan enemmän aloitteellisia ja tekemään ehdotuksia, mutta ne voivat myös olla aloitteellisia tekemällä asioita ja näyttämällä johtavaa esimerkkiä. Olisi hieno juttu, jos kun kun unioni aloitti maakohtaisen raportoinnin pankkisektorista. Nyt voimme nähdä, että että missä raha kulkee. Ja nyt meidän täytyy ottaa seuraava askel eteenpäin ja, ja kattaa muitakin sektoreita. Ja toivottavasti tämä sitten hallitsee keskustelua tällä vuosina se veroista. Mutta se on kuitenkin äh, hallitusten välinen komite- verokomitea olisi todellakin mahdollista saavuttaa ja se todellakin muuttaisi tilannetta aika lailla. Sitten eh, yksityisestä rahasta olen aika pitkälle samaa mieltä kuin mitä Chris sanoi, mutta olen eh, ehkä eri syistä. Mutta kun me puhumme riskeistä, niin on tärkeää tehdä ero makrotalouden riskit, riskeihin ja, ja tavallaan mikrotalouden riskeihin, josta Chris puhui. No makrotalouden riskit ovat valtavan tärkeitä he kehitysmaissa, kun jos te luit, Ryan Haddin Rokoff äh, kirjoittivat kirjan äh, Äh, äh, talouskriisistä, että valtion äh, talouskriisit syntyvät usein finanssisektorilla, jos finanssisektori myös usein käy laukaisee valtavia ongelmia kehitysmaissa ja myös kehittyneissä maissa. Ja hyvin usein nämä käynnistyvät kansainvälisen pääoman liikkeistä, ja sillä ilmeisesti on finanssikriisi, se on syntynyt tästä, ja monet muutkin kriisit ovat käynnistyneet tällä tavalla. Jos jos maat eivät pysty hallitsemaan näitä riskejä rahan virrassa ulos ja sisään, niin sillä saattaa valtavan katastrofaalisia vaikeuksia. Tämä riski on todellakin valtava, vaikka se olisikin pieni. Vaikka se olisikin pieni. Siihen liittyy muitakin riskejä, näistä on monia esimerkkejä. Ulkomaiset sijoittajat pystyvät käyttämään valtaansa ja yhteyksiään hallituksiin saadakseen suotuisen verokohtelun. Ja silloin nämä saman maan sisällä toimivat kotimaan yritykset eivät saa samaa kohtelua osakseen. Ja tämä vaikuttaa sitten sosiaaliseen ympäristöön ja, ja sitten ulkomaiset sijoittajat köyhimmissä maissa keskittyvät erityisesti muun muassa öljyyn ja niihin liittyy myös ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia sitten on myös sellaisia riskejä, että ei saada niitä investointeja, joita tarvitaan. Siksi myös pitää pyrkiä pystymään hallinnoimaan näitä äh, sijoituksia ja riskejä ja mitä, sitä, miten mennään. Minusta makrotalouden riskit pitäisi olla, ne, pitäisi olla keskustelujen keskiössä, mutta mikrotalouden riskit ovat erilainen asia. Ja, ja olisin oikeastaan eri mieltä sinun kanssa äh, siitä, että ei ole kysymys riskien vähentämistä, vaan on siitä, että miten näitä riskejä siirretään äh, julkiselle sektorille. Tai sitten käytetään, että tuetaan äh, julkista sektoria. En minä sinänsä vastusta sitä. Se on järkevä <clears throat> kehitysstrategia, jos se vaan hyväksytään hemmiset kuitenkin erilaiset kehityspankit voivat hyväksyä tällaisia strategioita, eh, varsinkin jos, siinä, jos se innovoi yksityistä sektoria sijoittamaan. Me tiedämme myös, että useimmat eh, yksityiset eh, sijoitukset ovat kotimaan sijoituksia. 2012 se oli 35 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ulkoiset oli, sijoitukset olivat alle 5 prosenttia BKTstä. Ja onkin kysymys pitkältä siitä, millä tavalla, millä tavalla saadaan kotimaiset sijoittajat innostumaan. Mutta valitettavasti tällainen malli, josta pitäisi puhua kehitysmaista, jotka pyrkivät saamaan oikeita investointeja. Me emme oikeastaan puhu siitä. Me puhumme siitä, millä tavalla käytetään hyväksi ulkomaisia sijoituksia, jotka kuitenkin johtavat siihen, että näitä firmoja tuetaan tai sitten ne riskevät riskit sitten toisaalle, kun, mitä, kuin, mitä niiden pitäisi tehdä. Minusta olen täysin samaa mieltä, että meidän pitäisi yrittää rohkaista yksityisiä investointeja, mutta se pitää tehdä kansallisen tason omistajuuden puitteissa. Ja tämä, tämä keskustelu usein loistaa poissaolollaan. Thank you very much. Kiitokset. Ja Chris, kenties haluaisit myös vastata ja ehkä kommentoida myös sitä, mitä me voisimme vielä tehdä enemmän niin, että varmistettaisiin se, että yksityisen sektorin rahoitus olisi kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Kiitoksia. Yritän vastata näihin laajoihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä Jessekin puhui, eli riskit ja yksityissektori. Minä hallinnoin yksityistä pääomaa hyväntekeväisyysjärjestönä, säätiönä. Se, sehän seuraa jo julkisen sektorin intressejäkin. Minun mielestäni tärkeää tässä suhteessa nyt on se, miten varmistetaan se, että maksimoimme julkinen hyöty on tärkeämpää kuin yksityinen, yksityiset voitot. Ja minun täytyy hyvän tekeväisyysjärjestön johtajana mitata tätä ja olla tilivelvollinen tästä asiasta. Minun uskomukseni ja kokemukseni on sen suuntainen, että kun olemme rahoittaneet ö, sosiaalisia yrityksiä, niin sosiaalinen vaikutus on paljon suurempi kuin ö, silloin, kun tehdään yhteistyötä pelkien hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Suurin osa näistä bisnesmalleista eivät ole kaupallisesti elinkelpoisia. Kun tässä pitää käydä hieman lehmänkauppaa, yks, lehmänkauppaa yksityisen ja julkisen pääoman ö, ja kumppanuuksien suhteen, selkeästi täytyy pystyä myös äh, hallinnoimaan ja mittamaan kehitysvaikutusta, joka on tällä toiminnalla. Minä suosittelisin täällä oleville, että jotkut näistä yrityksistä, niillä voi olla kaikista suurin vaikutus sosiaalisen muutoksen saamiseksi ja samalla minimoidaan riski yksityisen pääoman äh, tappiosta. Haluaisin tässä nyt erään, erään yleistyksen esittää. Hyvän tekeväisyyssektorilla yksi ongelmista perinteisesti on ollut se, että sen rahoitus on ollut lyhyen aikavälin rahoitusta. Sen pituus on ollut lyhytkestoista ja se on rajoitettu vain tiettyihin hyväntekeväisyystoimiin. Näin ollen, että hyväntekeväisyysjärjestöt ovat käyttäneet valtaisasti aikaa rahoituksen löytämisen operaatiota varten. Ne eivät ole pystyneet saamaan ö, kaupallista pääomaa kasvaakseen. Ja tämä itse asiassa mielestäni ö, estää meidän mahdollisuuttamme saada tästä julkista hyötyä, kun katson tässä hyväntäkeväisyysjärjestelmää. Niin mitä minä tarkoitan täällä? Yritetään näiden yritysten ydintoimintaa kehittää ja hyödyntää sitä kapasiteettia, mitä niillä on. Meidän täytyy siirtyä pois lyhyen aikavälin rahoitusajattelusta ja varmistaa se, että näillä yrityksillä on riittävästi pääomaa niin, että ne pääsevät irti tästä jatkuvasta pääoman etsimistyöstä ja ne voivat ammattimaisella tavalla tehdä omaa työtänsä. Venture-filantropologia on minulle aivan eri asia kuin se, että johonkin tiettyyn aikaan annetaan, nämä yritykset to, toimivat ja sitten jossain vaiheessa ne palaavat taas pyytämään lisää rahaa. Meidän pitäisi pystyä luomaan sellaisia yrityksiä, sellaisia järjestöjä, jotka voivat kestävällä tavalla löytää rahoituksensa ja pystyvät kestävällä tavalla toimimaan. Tässä on suuri ero ja minun mielestäni klassinen hyväntekeväisyys ö, on vahvasti samanlaista kuin miten perinteiset hyvän, avun antajatkin toimivat, eli lyhytjänteisesti. Ja minun mielestäni meidän pitäisi todellakin nyt siirtyä rakentamaan sellaisia järjestöjä, jotka voivat todella toimittaa näitä kehityksen näitä kehityksen tavoitteita pitkällä tähtäimellä. Sitten tämä PK-sektorin valtaisa merkitys. Kun ihmiset puhuvat yksityisen sektorin noususta nousevissa talouksissa, niin puhutaan monenvälisistä monikansallisista yrityksistä, mutta minun mielestäni PK-yritykset ovat tämän yksityisen sektorin ydin ja se on aina ollut alikehittynyttä Perinteisesti on sanottu, että esteenä tämän sektorin kasvulle on se, että pääoma ei ole ollut saatavilla, mutta todellinen haaste ei olekaan yrittäjien puuttuminen missään maailman maassa, vaan se, että nämä yrittäjät tarvitsevat bisnestaitoja, ne tarvitsevat riskipääomaa, koska niillä ei ole takuita, vakuuksia pankkilainaa varten, ja ne tarvitsevat pitemmän aikavälin tukea niin, että ne pääsevät lentoon niin sanotusti, joten minun mielestäni PK-yritys on työpaikkojen luomisen moottori, talouskasvun ja innovaation moottori. Ja ne, se on äärimmäisen tärkeää niin julkiselle kuin yksityiselle sektorillekin. Yksityisiltä sektorilta tulevat ö, työpaikat e, ja julkiselle sektorille se on tärkeää niistä syistä, johon juuri viittasin. On helppoa osoittaa, mistä ongelmat löytyvät pääoman ja osaamisen puutteesta. Ongelmana on se, että miten löydetään bisnesratkaisuja näihin haasteisiin niin, että voidaan ottaa eri asiat tässä huomioon. Ja nämä yritykset voivat toimia niin, että ne saavat myös hieman kaupallista voittoa tästä, jotta ne voivat sitten ajan kuluessa kasvaa ja laajentaa toimintaansa. Ja tässä ongelmana on ollut se, että kumppaneita on ollut kovin, vähässä, kovin harvassa niitä, jotka voivat näin operoida. Ja minä nyt vielä puhuisin tästä afrikkalaisesta kumppanuuserityistoiminnasta, jossa toimimme pelkästään Afrikassa, e, jossa saadaan hyvän pääoman rinnalle myös julkista rahoitusta niin, että löydään, löydetään tällainen eri rahoitustasojen kerrostuma ja mahdollistetaan todellakin toiminta minä olen täysin yhtä mieltä siitä, että PK-sektori on äärimmäisen tärkeä. Tähän jo vihjasittekin, mutta meidän pitäisi yrittää saada ihmiset pois epäviralliselta sektorilta. Sehän on sellaista henkijäämissektoria. Ne pitäisi, heidät pitäisi saada viralliselle sektorille, jossa maksetaan veroja ja jossa on myös tilivelvollisuutta sitä, mitä, sitä miten varoja käytetään, miten julkinen pääoma käytetään. PK-yrityssektori on se, jossa voidaan todella hyödyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin pääomaa. Uh, Kiitoksia näin. Paneelin lopuksi vielä puheenvuorossa komission jäsen. Uh, let me start by... Niin, minä haluaisin nyt ensiksi puhua komission tiedonannon tavoitteista. Toivon, ettei kukaan jättänyt kuulematta sitä, että tätä, tämä tiedonanto sitten muokkautuu neuvoston päätöslauselmiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että vähintään kaksi neuvottelureittiä on vielä edessämme. Yksi neuvo- jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa tai ennen neuvostoa, ministerineuvostoa ja sitten seuraava on tiedossa New Yorkissa ja Addis Abebassa ja näin ollen me todellakin pyrimme saamaan aikaan tasapainon tiedonannossamme, jotta neuvoston päätelmät toimisivat konkreettisesti ja myös olisivat riittävän kunnianhimoiset. Ja me tietenkin haluamme myös pitää huolta siitä, että tiedonanto toimii neuvottelujen perustana, kun neuvotellaan eri kannoista ja mietitään neuvottelutaktiikkaa. Ja siitä syystä tällä hetkellä me emme vielä ehkä ole päässeet konkreettisiin tai avoimiinkaan ehdotuksiin vielä joita ehkä olisitte odottaneet tältä tiedonannolta. Mutta kyllä varmasti me kehittelemme tätä tiedonantoa myöhemmässä vaiheessa neuvostossa ja myös 2015 neuvotteluissa. Ja sitten Addis Abbasta. No, luulenpa, että on aika selvää ja, vaikka, minä ainakin tiedän, vaikkakin pelkään venen, että on mahdollista, että Addis Abeban neuvotteluissa puhutaan ainoastaan julkisen puolen avun tavoitteista, ja tätä me unionina ja jäsenvaltioina tahtoisimme eri toten välttää. tai vähintään sitten pyrkiä välttämään sitä, että ainoastaan julkisen puolen rahoituksesta puhuttaisiin Addis Ababassa, sillä meidän kaiken kattava lähestymistapamme on laajempi kuin pelkästään julkisen puolen rahoitus. Me olemme tietysti jääneet jälkeen tuosta 0,7 prosentista, mutta täytyy kiinnittää huomiota myös muihin täytäntöönpanomuotoihin. muotoihin tavoitteen saavuttaaksemme. Joka tapauksessa tämä kaiken kattava lähestymistapa on ainoa keino toimia ja pyrkiä saavuttamaan kehitystavoitteet kumppanuusmaissamme. Ja niin näin ollen 0,7 prosenttia on meillä tavoitteena. Ainakin kun komissiosta puhutaan ja meidän kommenteissamme neuvostolle ja jäsenvaltioille on se esitetty selvä kanta. Meidän täytyy sitoutua 0,7 yhdessä. Ja myös jättää neuvotteluvaraa jotta saavutamme nämä tavoitteet ja myös keskustelemme muiden kehittymässä olevien valtioiden kanssa ja myös korkean tason tulotason valtioiden kanssa, jotta saisimme tasapainon aikaiseksi edes tietyllä tasolla niiden kanssa. Me olemme tiedonannossa puhuneet siis muustakin kuin pelkästään tuosta 0,7 prosentista. Olemme puhuneet myös siitä, että saisimme 0,5 15, jopa 80 tuon, tuon äh, vähiten kehittyneiden maiden tuen tietyn aikarajan sisällä. No, joka tapauksessa nyt nykyisellään on alhaisemman tason sitoumus olemassa. Uusi, uusi uudet jäsenvaltiot ovat tuo meidän tavoitteemme alle, alla. Me, olemme, toivomme, että kaikki sitten jatkossa sitoutuisivat tuohon 0,7 ja onnistuisivat siinä. Tämä ei mielestäni ole pelkästään tekninen asia, eikä edes verotuskysymys tai finanssikysymys tai myöskään talousarviokysymys ei kyse ole pelkästään neuvottelevien jäsenvaltioiden osallis, osallisuudesta unionin talousarvioon. Kyse on pikemminkin poliittisesta sitoumuksesta, poliittisen suunnan valinnasta, poliittisen, poliittisen askelten ottamisesta kohti näitä julkisen rahoituksen tavoitteita. Ja meidän lähestymistapamme voi toimia mallina muillekin. Totta kai teidän kaikkien täytyy odotella neuvostoa. Mutta kun komissiosta ainakin on kyse, niin no en tietenkään voi tässä nyt puhua muusta kuin omasta yksiköstäni, mutta kuitenkin se, mikä mikä meidän mielestämme olisi tärkeintä, on uudelleen sitoutua tuohon 0,7 prosenttiin ja myös määritellä tuo aika raja eh, suhteellisen läheiseen tulevaisuuteen, ei mitenkään hirveän kauas. Ja tällaisen sitoumuksen myötä sitten voisimme pyrkiä saamaan myös muut sitoutumaan tähän myös, siis myös muut korkean tulotason maat ja kehittyneet maat. Tämä pitäisi olla hyvä, helppokin tavoite, ainakin se siltä kuulostaa, mutta Addiksi Abeban neuvotteluiden tuloksena ei saisi olla se, että Euroopan unioni olisi se ainoa, joka on sitoutunut tähän julkisen rahoituksen tavoitteeseen. Ja näin sitten, jos me onnistumme todellakin kehittämään tätä kaiken kattavaa lähestymistapaa kaiken täytäntöönpanon piirissä. Näin Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ja komissio toimisi selkein ja kunnianhimoisin sanoin, mutta myös rakentavasti sekä Addis Abebassa että New Yorkissa. Mielestäni tämä ei ole mikään pelkkä taktinen kysymys sen enempää. Emmekä aseta tähän mitään ehtoja tai olosuhteita. Tämä ei ole mistään taktiikkaa. Tässä ei ole mistään taktiikasta kyse, vaan tämä on kyse selvästä strategiasta me unionin politiikassa kehitystavoitteiden täyttämiseksi. Näin me olemme valmiita ottamaan Addis Abebassa monia kysymyksiä esiin erityisesti ja myös New Yorkissakin eritoten kun kyse on kotimaisten varojen käyttöönotto ja verotusmahdollisuudet, verotus, veropakoilun ja veronkierron estäminen. Mutta ei kyse ole ainoastaan kauniista sanoista tai kauniista ehdotuksista, jotka, joilla haluamme koristella tuon loppuasekirjan, vaan täytyisi saada mitä konkreettisempia täytäntöönpano ehdotuksia aikaan kuin vain mahdollista on. Ja teidän täytyisi myös seurata sitä, mitä unioni ja komissio aikoo tehdä ja valmistella vero, veronkierrosta ja reilusta verotuksesta esimerkiksi pikapuoliin. Näin tästä kuuluu lisää. Meillä on ollut jo alustavat keskustelut käynnissä komissiossa. Me olemme siis tehneet kotiläksymme. Me emme voi olla usko, toimia uskottavasti Addis Abebassa, emmekä myöskään sitten Addis Abeban kokouksen jälkeen jos me pyydämme muita tekemään jotain sellaista, jossa emme ole onnistuneet edes kotomaassamme. Joten näin tästä verotuksesta siis selkeitä ehdotuksia haluamme siitä, miten täytäntöön panna näitä uusia ehdotuksia. korkean tason hallitusten välisessä paneelissa tai sitten muissa. Minkälaisia muita menettelyjä ja välineitä voitaisiin ottaa käyttöön. Ja miten Addis Abeban neuvottelut sitten kehittyvätkin, niin sen pohjalta toimitaan. Tämähän jää myös paljon jäsenvaltioiden harteille, mutta minä toivon, että saan komission muut kollegat yksimielisiksi, jotta tämä kaiken kattava lähestymistapa voisi mennä läpi ja siitä voisi tulla yhteinen eurooppalainen lähestymistapa tulevissa neuvotteluissa ja myös 2015 vuoden jälkeisessä kehitysagendassa. No niin, jos nyt sitten katsotte tätä tiedonantoamme, niin se kyllä on kunnianhimoinen. Se on kunnianhimoisempi kuin avoimen ryhmän ehdotus ja nuo 17 tavoitetta esimerkiksi. En tässä nyt halua puolustamaan tätä tekstiä sen enempää, onko tämä riittävän kunnianhimoinen vai ei, mutta konkreettisesti haluamme toimia. Tässä on konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä komissio voisi tarjota uuden kestävän kehityksen agendalle. Uskon, että on riittävästi perusteita uskoa, että meidän kunnianhimoiset ehdotuksemme todellakin muokkautuvat maailmanlaajuiseksi kokonaisuudeksi. Ja näin voimme sitten pääkehitystarpeisiin ja kumppanuuksiin tukeutua. Ja näin muokkaamme kestävän kehityksen tavoitteita ja myös saamme ne sitten todellisesta elämässä täytäntöön pantua. Commissioner, thank you very much. Kiitokset komission jäsen, kiitos, että tulitte tänne, kiitokset äh, huomioistanne. Me tulemme tekemään yhteistyötä tulevien viikkojen aikana ja kun valmistelemme EU-kantaa ja olen varma, että Euroopan parlamentti tulee tukemaan teitä niin, että EU saa johtavan roolin tässä prosessissa. Kiitokset myös meidän muille vieraillemme. Tämä keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Kuten tiedätte, meillä on vielä toinenkin paneeli. Siinä on vain kaksi puheenvuoroa. Jatkamme tähän toiseen paneeliin ja kiitän teitä vielä kerran. Kiitos.

Hyvät kollegat. Aloitetaanpa toinen paneelimme. Kuten johdantohuomioissani jo totesinkin, pahoittelenkin, että Etiopian äh, valtiovarainministeri ei päässyt paikalle tänään. Mutta meillä on kuitenkin mahdollisuus tänään kuulla kahta muuta kutsuvierastamme. Mm, UNTPn puhuja tulee kertomaan meille hieman eri maista ja maan ryhmistä myös, kun nyt ollaan valmistelemassa Addis Abeban kokousta. Kiitokset Dale Hurleylle tästä. Ja pitemmittä puheitta Minähän tuolla alussa jo esittelinkin vieraamme äh, Gail Hurlin ja James Zanin ja annan puheenvuoron Gail Hurlille. Hän on UNDPn kehitysrahoitus- ja kehitysagendan neuvottelutiimistä. Olet aivan prosessin keskiössä, joten odotamme innolla puheenvuoroasi ja tietojasi valmisteluun, Addis Abeban konferenssin valmisteluista. Ole hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitän puheenjohtaja, kiitokset valiokunnalle kutsusta saapua tähän merkittävään kuulemiseen tänä iltapäivänä. Eli 2015 jälkeinen aika, se on tietysti miljoonan dollarin tai jopa miljardin, jopa triljoonan dollarin kysymys minun kuusivuotias poikani jo sanoisi, että ziljonankin dollarin kysymys. En tiedä edes kuinka paljon nollia tuossa ziljonassa on, mutta lienee useita miten tahansa sitten syyskuun huippukokouksessa käykään, niin se on varmasti varsin kallis tavoite täyttää. Nyt minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mitä äskeiset paneelin jäsenet sanoivat ja korostaisin sitä, miten merkittävä Addis Abeban konferenssi on menestys. Addis Abebassa välittäisi vahvaa viestiä ja poliittista tukea näille tavoitteille ja takaisi myös sitten paremmat tulokset Pariisissa. Tuossa konferenssissa monet, tuohon konferenssiin monet hallitukset osallistuvat me olemme keskustelleet asioista myös Davosissa. Addis Abeban konferenssi on tuntemattomampi liike-elämän puolella, mutta me kuitenkin korostamme sen merkitystä Euroopan unionille ja siellä sinne täytyy saada korkein mahdollisin edustus unionista, joten toivon, että välitätte tietoa tästä konferenssista seuraavien kuukausien aikana. Se olisi mainio asia. Ja olen oikein etuoikeutetussa asemassa monessa mielessä, sillä olen hyvinkin läheisesti ollut näissä neuvotteluissa New Yorkissa mukana sekä muodollisesti että epämuodollisesti jäsenvaltioiden kanssa. Ja minä olen myös eri instituutioiden kanssa tehnyt yhteistyötä tässä on UNCTAD, VTO, Maailmanpankki ja IMF olleet mukana ja me olemme tehneet myös sitten UNDASA tukeneet ja Peterson varapuheenjohtaja ja myös sitten Norjan ja Gaanan varapuheenjohtaja auttaneet näiden lopputulosten aikaansaamisessa. Ja te voitte toki sitten myös esittää kysymyksiäkin. No minä haluaisin nyt kiinnittää seuraaviin huomioihin huomiota etenkin, eli mitä miten, mm, miltä UNDPssä meidän mielestämme nämä neuvottelut näyttävät ja minkälainen loppuasiakirjan pitäisi olla pitäisi saada kourin tuntuvia muutoksia aikaan vuoden 2015 jälkeiseen aikaan. Ja toiseksi Etiopian kollega ei valitettavasti voi täällä olla ja siksi haluaisinkin kertoa teille muutaman sanan siitä, minkälaisia poliittisia kommentteja ja kantoja on odotettavissa neuvotteluissa eri maissa. millä aloilla ollaan yksimielisiä ja missä asioissa sitten todennäköisesti ajaudutaan jumittumiin. Ja minä en ota tässä sen enempää kantaa, kantaa mihinkään, vaan kerron teille, missä ollaan menossa tähän mennessä käydyissä neuvotteluissa. Eli UNDP, miltä tämä näyttää? Ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, niin kiinnittäisin huomiota siihen, että täytyy nyt miettiä lyhyin lausein sitä, mikä nykyinen kansainvälinen tilanne on Monterrein konsensuksen jälkeen. Monterrein konsensusta pidettiin merkittävänä asiakirjana ja merkittävänä strategiana rahoittaa vuosituhat tavoitteita kehittymässä olevassa maassa. Eli Monterrein strategia oli seuraava kehittää liittymässä olevat maat e, sitoutuisivat käyttämään kotimaisia varoja enemmän ja kotimaisia resursseja enemmän ja vähentämään lahjontaa ja korruptiota ja myös lisäämään paikallistason että kansallista, kansainvälisen tason yksityistä rahoitusta. Ja näin sitten kansainvälinen apu voisi tulla auttamaan siinä osassa, jota paikallisesti ei saada täytettyä. Ja, ja kyse oli muun muassa kaupan reiluuden takaamisesta ja lääkeen saatavuuden parantamisesta ja niin poispäin. Tämä on varmasti teille tuttua tekstiä. No UNDP UNDPssä käydään keskustelua nykyisellään aika pitkälti linkittyneenä juuri tähän päätöslauselmaan. On, se ehkä ei välttämättä enää kuitenkaan vastaa 2015 vuoden jälkeisen ajan tarpeisiin, eli tarvitaan jotain muuta kun maailma on entistä, entistä monimutkaisempi sekä kehitystason ja tulevaisuuden näkemysten näkökulmasta. Ja myös tilanne on hyvin eri erilainen kuin silloin, kun mietittiin noita vuosituhattavoitteita. Eli periaatteessa edelleenkin on olemassa nämä perinteiset ongelmat, kuten nälkä ja äärimmäinen köyhyys, mutta kyse on myös hyvin monista muista ongelmista, kuten nopea, entistä nopeammasta ympäristöhuononemisesta ja ympäristömuutoksesta ja jäsenvaltioiden yksittäiset toimet ovat hyvin merkittäviä ja tarvitaan myös tehokkaampaa kansainvälistä yhteistä työtä näissä kysymyksissä. Ja 2015 jälkeinen aika osoittaa sen, miten, merki, miten lähellä tulevaisuuden näkymät eri jäsenvaltioissa on. Vuosituhattavoitteissa keskityttiin nimenomaan kehittymässä oleviin valtioihin ainoastaan, ja nyt mietitään sitten laajemmin koko tätä prosessia. Eli tämä uusi agenda tarkoittaa seuraavaa kehityskysymyksissä. Eli tässä ei ajatella apua pelkästään sellaisena, että se täyttää sen, mitä kotimaisella tasolla ei onnistuta hankkimaan, kun kotimainen taso tai yksityispuoli ei riitä. Tässä kyse on äh, talouskasvun strategiasta, talouskasvun valinnasta jokaiselle maille, jokaiselle tälle maalle ja miten sitä sitten edistettäisiin. Mutta apu on edelleenkin merkittävä asia, varsinkin haavoittuvimmassa asemassa olevien valtioille, pienille saarille, hyvin heikoille, heiveröisille valtiorakenteille ja varsin köyhille valtioille Addis Abeban konferenssissa tarjotaan mahdollisuus uudelleen esittää nämä laadun määr, avun määrälliset ja laadulliset määritelmät ja tavoitteet ja myös miettiä sitä, miten 2015 vuoden jälkeen voitaisiin paremmin kohdentaa apua Puhutaan myös sitten sen suurista kansainvälisistä haasteista löytää tuota rahoitusta ja rahoitusmahdollisuudetkin ovat laajemmat esimerkiksi ympäristönmuutoksen alueella, tiedon välityksessä, tarttuvien tautien leviämisen estämisessä ja myös talouselämän muutosten kohtaamisessa. Nämä kaikki ovat esityslistalla mukana, joten meidän täytyy miettiä sitä, miten voimme tar- tarjota riittävästi varoja kaikille näille aloille, jotta emme joudu tekemään liikaa kompromisseja. Mielestäni on myös selvää, että 2015 vuoden jälkeinen aika ei voi pohjautua pelkästään julkisiin varoihin, on kyse sitten kotimaisesta, kotimaisista varoista tai sitten kansainvälisistä varoista. Eli suurin osa varoista pitäisi saada 2015 vuoden jälkeen yksityispuolelta, yrityksiltä ja, yksity- ja kotitalouksilta. E, eli tässä on kyse todellakin myös rahoitussektorin mukaan ottamisesta reaalitalouteen vuoden 2015 jälkeiseen työhön myös tällainen hyvän tekeväisyys ja myös yritysten sosiaalisen vastuun kantaminen ovat erittäin merkittäviä ja uusia keksintöjä on jo keksittykin ja niistä jo kuultiinkin tästä äsken, äskettäin, mutta ne eivät riitä. Täytyy muuttaa myös kotimaistasolla tasolla, että myös kansainvälisellä tasolla sääntöjen muutoksia, ja jotta voimme luoda kannustuksia siihen, siihen, että yksityisen puolen eh, varoja myös saataisiin näihin kestävyystavoitteiden täyttämiseen. Ja vielä lopuksi täällä Euroopassa ainakin nykyisellään on jo havaittu se, että on monia riskejä, monia riskejä, talouskriisejä, eh, erinäisiä tarttuvia tauteja, konflikteja, ilmastoongelmia. Riskit ovat hyvin korkeat ja ne jatkuvasti vain pahenevat. Ja tässä ei voi ainoastaan ajatella, että kehitystä tuettaisiin ainoastaan hyvinä aikoina. Meidän kestävän kehitystavoitteen strategiamme täytyy olla paremmalla ja vankemmalla pohjalla ja meidän, meillä on nyt mahdollisuus kehittää paljon parempi kehys, joka korostaa sitten tätä korporatiivista riskinhallintaa esimerkiksi ja kiinnitetään huomiota perusrakenteisiin, julkiseen terveyteen, kansanterveyteen ja sen sellaiseen tulevien vuosien aikana. Näin, näin. Tässä nämä pääperspektiivit, joita olemme ajatelleet tarjota ja joita, joita me haluaisimme nähdä asiakirjassa. Eli tällainen integroitu rahoitustapa. Eli ei ole kyse siitä, että joku rahoitustapa olisi tärkeämpi kuin joku toinen, vaan pikemminkin on kyse siitä, että kaikki rahoituskeinot, kaikkia rahoituskeinoja pidettäisiin yhtä merkittävinä. No niin, ja sitten vielä muutama sana New Yorkista pääasiakokonaisuuksista, joita, joihin eri maat ja maaryhmät aikovat puuttua New Yorkissa. Eli ensiksikin tuo kehitysapu, se on tietysti edelleenkin merkittävä aihe ja yhtämielisiä ollaan siitä, että se on edelleen merkittävä ja ja että rahoitusasioista täytyy puhua, mutta kyllä myös on erojakin. Esimerkiksi aika monet kehittyneet maat ovat aika epäileväisiä eri ohjelmiin, erilaisiin ohjelmiin, joita on tarjottu ja, ja myös yksityisen puolen rahoituksen mukaan ottaminen, siihen liittyy liikaa tuntemattomia riskejä monen mielestä. Ja sitten miten tuo yksityinen rahoitus lasketaan ja miten sitä sitten oikein toimitetaan eteenpäin, se erityisesti kiinnostaa varsinkin pieniä saaria ja sitten kehittymässä olevia valtioita, ja miten sitten tuo erittäin monimutkainen ilmastorahoitusarkkitehtuuri oikeastaan voikaan toimia. Eli miten voidaan toimia niissä maissa, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten. Se on myös hankala kysymys. Ja sitten tuo kriteeri, mikä au, johtaa valitsemaan apuvirtojen kohteet. Ja sitten kiinnittäisin huomiota tuohon tulotasoon. Sitä usein käytetään kriteerinä siinä, miten valtio voi saada tukea, eikä sitä välttämättä yksistään pitäisi käyttää päätettäessä, minkälaisen apumäärän mikäkin valtio saa. Sitten puhutaan myös kansainvälisestä verotusyhteistyöstä ja laittomien rahoitusvirtojen estämisestä. Eri toten Saharan eteläpuolinen Afrikka on kiinnittänyt huomiota juuri tähän asiaan. Se vaikuttaa heidän mielestään hyvin merkittävältä ja se, mitä nyt olemme nähneet esimerkiksi kansainvälisessä veroyhteistyössä viime aikoina ja OECDn tavoitteista esimerkiksi täytyy miettiä saadaanko sitten kansainvälistä verotuskenttää palveltua paremmin. Monet Afrikan maat myös tahtovat kiinnittää huomiota teknologian muutoksiin ja, ja reilumpaan maailmankaupan järjestelmiin ja menettelyihin ja parempiin perusrakenteisiin he ovat kiinnittäneet huomiota. Ja mielestäni tässä erityisesti on kiinnitetty huomiota myös seurantajärjestelmään ja menestyksen indikaattoreihin, menestyksen mittaamiseen Addis Abeban kokouksen jälkeen, eli jonkunlainen vahva valvonta ja seurantamekanismi tarvitaan sitten näiden tulosten arvioimiselle ja pyritään sitten myös miettimään uuden Dasaa ja muita maita ja niiden kunnianhimoisempia, niiden saamista kunnianhimoisemmiksi ja vahvemmiksi tässä työssä. Sitten myös mietitään näitä tilastokysymyksiä. No, ja sitten tuosta loppuasiakirjasta on ajateltu, että pidettäisiin sama, samanlaisena tuo, samantyyppisenä kuin Monterrein asiakirjakin, ja olisi tällainen kansainvälinen asiantuntijapaneeli mukana esimerkiksi äh, maa- ilmastonmuutoskysymyksistä. No, tätä sitten totta kai vielä mietitään mobiili- yksityisrahoituksen mobilisointi varmasti päätyy tuohon tekstiin mukaan, samoin kuin kansainvälinen julkinen, julkinen rahoitus, systeemiset asiat ja sitten teknologiasta ja innovoinnista on oma otsakkeensa ja myös FFDstä on, FFD:stä on, on seuranta artikkeli tai luku tuossa kohta tuossa tekstissä olemassa mukana. Eli tässä on kyllä valtavat määr, valtava määrä työtä tehtävänä. Meidän täytyy keskustella kaupasta, valvontamenettelyistä, eri operaatioista. Ja minä voin vielä puuttua näihin asioihin yksityiskohtaisemmin kohta seuraavassa keskustelussa. Me kaikki olemme vastuussa Addis Abeban neuvottelujen menettelystä ja siinä, että se voisi toimia yhtä hienosti kuin Monterreikin. Haasteita tietysti on, koska maailma on paljon monimutkaisempi kuin aikaisemmin, mutta onhan meillä eh, myös henkilöitä, jotka osaavat tehdä työnsä. Meillä on teknologiaa apunamme, jota meillä ei ollut aikaisemmin olemassa, joten näin jotkut päätökset varmasti ovat vaikeita, mutta eiköhän tässä kuitenkin päästä ihan hyvin tuloksiin. Kiitokset. Very useful. I told you that, uh... Kiitoksia. oli hyödyllistä. Niin kuin sanoin, Gail Early on ollut valmistelujen keskiössä. Ja hän osoitti, että näin on. Nyt me tiedämme vähän äh, YK on kehityskonferenssiohjelmasta. Me jatkamme sitten, me pysymme YK-perheessä. Meillä on herra Zan, joka on Unktarin investointi- ja yritysjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat äh, kehitysvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todellakin suuri kunnia saada puhua tässä tärkeässä kuulemistilaisuudessa, antaa oma, omat panoksemme tähän tärkeän konferenssin valmisteluun. Tämä on osa New Yorkin prosessia ja meidän roolemme on tässä lähinnä, että me annamme tärkeitä panostuksia, kansainvälisiä panostuksia siihen, että saadaan sitten näiden kolmen konferenssin tulokset muotoiltua. Ja kun meille kuuluu myös tietenkin myös ilmastonmuutoskonferenssi. Tässä hengessä meidän osastomme, jota johdan, me valmistelemme, valmistelemme raporttimme viime vuonna ja toimintaohjelman, jotta päästäisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin – ja tämä on tavallaan tässä taustalla. Minun presentaationi keskittyy kahteen asiaan. Yksi on se, että kuinka paljon tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden rahoittamiseen konkreettisesti ja toiseksi, kuinka niihin päästään. Ja keskityn tuossa yksityisen sektorin panostukseen. Se on minun asiani. Ensinnäkin näytän teille tämä äh, globaali äh, rahoitus, äh, kehityksen rahoituksen maisema. Tässä nähdään tässä on hyvinkin monia toimijoita ja monia, monissa vaiheissa sijoittamassa ja käyttämässä näitä rahoja. Oikeastaan haluaisinkin sanoa, että rahoitus ei ole pelkästään rahoitusta, ei se ole pelkästään, siinä ei ole pelkästään kysymys rahasta – Siinä on siinä ensinnäkin, että mobilisoidaan resurssit toisekseen, muutetaan se pääomaksi ja sijoitetaan sitten kehitty, kehit, kestävän kehityksen sektorille. Ja sitten kun, sitten, sitten kun tämä raha on muutettu investoinneiksi, sen jälkeen meidän täytyy varmistaa, että voidaan maksimoida se vaikutus ja minimoida mahdolliset riskit niin kuin edellisen istunnon puhujat painattivat näitä riskejä ja tiedä, miten se teki. Ja myös painottivat niitä mahdollisuuksia, niin kuin Chris kertoi. Mutta se, mitä meidän täytyy täällä tehdä, meidän, meidän täytyy muodostaa ö, setti ö, toimintoja, toimintaohjelma, että mitä uutta voidaan, mitä muuta voidaan tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että raha mobilisoidaan, että investoinnit kanavoidaan kriittisille sektorille, kuten infrastruktuuriin, terveydenhoitoon, koulutukseen, vesihuoltoon ja kaikkiin näihin kestävän kehityksen tavoitesektoreihin. Ja, ja sen pohjalla on se, että varmistetaan, äh, varmistetaan se, että maksimoidaan tulokset ja minimoidaan riskit. No, kerron, minkälaisia tarpeita meillä on investoinnille. Olemme tehneet arvioi äh, vuosittaista investointitarpeista näissä kehittyvissä maissa. Se on 2010-2013 vuosina. Ja tarve on valtava kokonaissumma, joka on äh, 3,9 triljoonaa USA-dollaria näissä kehittyvissä maissa. Ja koko maailmassa se on 5-7 eh, triljoonaa dollaria. No. Ja tähän 3,9 triljoonaan dollariin näemme, että tällä rahoitustasolla, joka on 1,4 triljoonaa, siinä on sitten 2,5 triljoonan dollarin rahoitus rahoituksen musta aukko ja miten se saadaan sitten täytettyä. Tämä on valtava aukko ja ero. Sitä julkisen sektorin investoinnit eivät pysty sulkemaan. Eli me tarvitsemme yksityisen sektorin investointeja. Me tiedämme, että julkiset investoinnit ovat erittäin tärkeitä, ja, mutta julkiset sektori, julk, yksityiset investoinnit ovat ehdottoman välttämättömiä. Me olemme tutustuneet erityisesti niihin sek- tiettyihin sektoreihin, olemme katsoneet, mitkä sektorit ovat eniten sijoituksia ja mitkä taas suhteellisen vähän ja mikä tarvitsee enemmän mikä sektori tarvitsee enemmän yksityisiä investointeja, mikä sektori tarvitsee enemmän sitten julkisia investointeja. Ja tässä on tämä taulukko. E-, en nyt lähde käymään sitä läpi, jos se ole aikaa, ei ole kovinkaan paljon. Mutta noin kysymys on siitä, että e, sellaiset e, sektorit kuin infrastruktuuri, elintarviketurvallisuus ja e, näillä sektoreilla nähdään, että siellä on enemmän tarvetta yksityisille investoinnille kuin taas koulutuksessa, terveydenhuollossa esimerkiksi on enemmän tarvetta tavallaan julkisille investoinneille. No, mitkä maat voivat tällaisia investointeja järjestää ja mitkä toimijat? Ja me olemme katsoneet, minkä, minkälaisia resursseja on käytössä. Tässä on oikeastaan valtavat reservit, 200 triljoonaa dollaria. Ja, ja me tiedämme, että kaikkia varoja ei, ole, ei voida investoida, mutta ainakin jos sanotaan 5 prosenttia kokonaisrahasta – investoitaisiin SDG, kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin se, silloin hoidettaisiin homma. Se ei ole helppoa saada, että viidestä tai viidestä kymmeneen prosenttia houkuteltua tähän kestävän kehityksen tavoitteisiin. Me tiedämme, että monissa maissa se on erittäin vaikeaa. On haasteita näissä alhaisen tulotason maissa. Me olemme nähneet että on moniakin äh, tekeväisyysprojekteja, jotka ovat osoittaneet, että nämä maat, joilla on erittäin alhainen tuotto investoinneille, ja me näemme, että korkeariskin maat, korkea riski on, näkyy myös näissä maissa, ja siellä ei ole myöskään kotimaan kapasiteettia, jolta pystyttäisiin hallinnoimaan tällaisia projekteja äh, näille kestävän kehityksen tavoitesektoreille. Siellä on siis kysymys kotimaan kapasiteettien puutteista. Esimerkiksi siellä myöskin puuttuu kokemusta ja ammattitaitoa, kun puhutaan noista investoinnista. Ei ole tietoa, eikä ole myöskään sopivia projekteja, jotka sopisivat sitten näihin, näihin investointeihin. Eli siinä on melko lailla haasteita on olemassa tarve tällaisille muuntaville toimille, jotta investointeja saataisiin näille äh, kestävän kehityksen sektoreille. Ja meidän pitäisi varmistaa se, että silloin kun investointi on paikan päällä, niin äh, yritetään saada aikaa myönte, paras äh, maksimoida tämä tulos ja minimoida riskit. Me päädyimme sitten tällaiseen kuuteen toimintoon, jotka muodostuvat paketteina äh, toimintaohjelman investoinnille kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nämä ovat ne elementit, jotka me laittaisimme sitten äh, tämän konferenssin äh, sitten lopputulemaan. Ja tämä sisällytettäisiin myös tavoitteisiin, indikaattoreihin, kun puhutaan asiakirjoista, jossa puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista. Painottaisin muutamaa toimintoa täällä. Ensinnäkin me tarvitsemme uuden uuden sukupolven strategioita ja instituutioita. Kansallisella tasolla me näemme tällä hetkellä, että lähes kaikissa maissa, erityisesti kehittyvissä maissa, on tällaisia edistys, edistämisiä, promootiovirastoja, mutta, ne, pro, pro, äh, mutta se mitä kaivataan, että meillä pitää olla kapasiteettia valmistelevaan investointiin, jotka ovat tehty, että ne suunnataan tiettyihin projekteihin, eli kestävän kehityksen projekteihin. Asiantuntemusta ei löydy, myöskään strategiaa ei löydy, millä tavalla voidaan pro, viedä eteenpäin näitä investointeja tällä alueella. Millä tavalla sitten voidaan muuntaa nämä, nämä investoinnit, eh, eh, eh, tai millä tavalla voidaan muuntaa nämä, nämä organisaatiot, jotka edistävät investointeja, että nyt edistäisivät investointeja kestävän kehityksen maailmaan. Me tarvitsemme enemmän kapasiteettia, enemmän asiantuntemusta. Ja sitten me näemme myös kansainvälisessä investointijärjestelmässä, että on olemassa monenkeskinen tällainen kaupankäyntijärjestelmä, joka mutta meillä ei ole kuitenkaan mitään monenkeskistä investointijärjestelmää, jossa voitaisiin viedä näitä eteenpäin. Tällaiset järjestelmät, nyt kun tällaista monenkeskistä investointijärjestelmää ei ole, on olemassa kuitenkin sellainen järjestelmä, joka koottuu yli 3000 investointisopimuksesta, joka, joka on allekirjoitettu kahdenkeskisellä tasolla ja alueellisella tasolla. Ja tämä on se nykyinen Eh, investointijärjestelmä, joka on moni, eh, monitahoinen ja siinä on toisaalta kuitenkin paljon epäjohdonmukaisuuksia, mutta silloin kun me arvioimme kaikkia näitä eh, investointisopimuksia, me havaitsemme siellä ei tuskin yhtään elementtiä kestävästä kehityksestä. Siellä on keskitytty vain investointien suojelemiseen, investointien promovointiin, eli täältä puuttuu kestävän kehityksen tavoitteet ja siellä ei myöskään, ei ole myöskään on tasapainoa näistä yritysten mahdollisuuksista ja riskistä. Siksi tarvitaankin uuden tyyppisiä sopimusjärjestelmiä, joilla voidaan sitten edistää tällaisia kansainvälisiä investointisääntöjä. Tämä on se toinen toiminto, jota meidän täytyy hoitaa tämän konferenssin aikana, jotta, joka tulee myös sisältämään näiden kestävän kehityksen tavoitedokumentteihin. Kolmas asia, jonka me tarvitsemme, on me, meidän täytyy varmistaa, että meillä on uusi suuntaus investointien kannustimissa, jos tarkastelette näitä investointien kannustinjärjestelmiä, joita on yli sadassa maassa, joita, on, joita olemme tehneet. Olemme havainneet, että nämä kan, investointikannustimet, joita tarjotaan ulkopuolisille äh, sijoittajille, niin niiden niin äh, pyritään vahvistamaan paikallista kilpailua, jotta ne saisivat investointeja luokseen. Mutta on kysymys siitä, että minkälaisia investointeja. Olemme kuulleet aikaisemmilta puhujilta, että me tarvitsemme investointeja kestävään kehityksen sektorille, infrastruktuuriin, koulutukseen, terveydenhuoltoon, vesihuoltoon, elintarviketurvallisuuteen, näille sektoreille. Meidän täytyy näin ollen niin korjata nykyiset investointikannustinjärjestelmät, joita on yli sadassa maassa, jotta voitaisiin varmistaa, että tämä, nämä rahalliset kannustimet, että niitä käytetäisiin lähinnä sellaisia, että ne kohdennetaisiin kestävän kehityksen investointeihin. Mutta siinä tarvitaan myös yritysten mukanaoloa, että ne lähtisivät tälle sektorille. On siis kysymys siitä, että se on pikemminkin, se ei ole ikään ei kun ehto ja edellytys, vaan se tavallaan maksaa itsensä takaisin jälkikäteen. Niin ikä on myös tärkeää muuttaa tätä investointitakuujärjestelmää ja luoda järjestelmiä, että ne, ne keskittyisivät kestävän kehityksen sektoreille – Kolmen tyyppinen toiminto liittyy äh, alueellisiin kestävän kehityksen projektiin. Me tiedämme, että erityisesti rakenteellisesti heikoissa talouksissa ongelmana on talouden mittasuhteet ja se, että saataisiin houkuteltua pitkä, pitkää, suuria infrastruktuuriprojekteja, joilla on se, että me saamme myös tällaista alueellista yhteistyötä, niin on joukko maita, jotka liittyvät yhteen ja, ottaa, ja houkuttelevat suuria investointiprojekteja, jolloin kaikki useammat pienet maat pystyisivät hyötymään tällaista toiminnasta. Ja samalla lailla voitaisiin ke- synnyttää tällaisia alueellisia teollisuusklustereita, jotka voisivat sitten, sitten osallistua kansainvälisellä tasolla tiettyihin tuotantotoimiin semminkin kun paikallinen tai alueellinen tai paikallinen tai kansallinen markkina-alue on niin pieni. Tällainen teollis- teollisuuden klusterit ja teollisu- teolliset alueet, tällaiset voisivat olla hyödyllisiä investointia houkuttelemisessa. Ja sitten näistä toimista, jotka liittyvät kumppanuuteen. Monissa maissa on tällaisia äh, äh, promonttia virastoja, virastoja Voisimmeko sitten ottaa esimerkiksi täältä Euroopan unionimaista tällaisia organisaatioita, jotka sitten tekevät yhteistyötä näissä, näistä vähiten kehittyneissä maissa, joissa muodottaisiin tällaisia kumppanuuksia ja sillä tavalla voitaisiin houkutella investointeja äh, tälle sektorille. Sama koskee monikansallisia yrityksiä, yhdessä monikansallisten pankkien kanssa ja rakenteellisten heikkojen talouksien äh, hallitusten kanssa voitaisiin muodostaa kolmikanta kumppanuuksia, jotta voitaisiin houkutella isoja, tai isoja projekteja, jotka keskittyvät kestävän kehityksen projekteihin. Ja sitten äh, viides toimintalohko, innovatiivinen rahoitus ja uudet suuntaukset rahoitusmarkkinoilla – rahoitusmarkkinat on kuitenkin sellainen, että siellä virtaa valtava määrä pääomaa, mutta ne eivät ajaudu kestävän kehityksen äh, tavoitteisiin, koska tietoa ei ole ja osittain myös siitä, että kannustimia ei ole, koska ne ovat luonteeltaan lyhytaikaisia. Meidän täytyy uudelleen rakentaa, uudelleen suunnata tämä järjestelmä ja kehittää sellaisia kannustimia, välittäjille, jotta ne innostuisivat, kiinnostuisivat tästä kestävän kehityksen sektoreista. Ja sitten viimeinen osa pakettia on, että muutetaan globaalista, globaalia bisnesajattelua. Jos katsotaan siis tällaisia kauppakorkeakouluja vastaavia näissä eri maissa, millä tavalla bisnesimisiä koulutetaan yleensä. Nähdään, että, että että äh, kun puhutaan investoinneista, katsotaan markkinoiden kokoa, kasvua, markkinoiden ja tulotasoa ja, ja vanha ja ja parhaita perinteisiä investointietuja. ne ovat niitä, joihin kannustetaan koulutuksessa, bisneskoulutuksessa ihmisiä. Meidän tar- täytyy kouluttaa uuden tyyppistä bisnesporukkaa, äh, jotka tutustuvat mahdollisuuksiin, että tekevät bisnestä köyhissä maissa – joissa on myös mahdollisuuksia tehdä bisnestä. Annetaan heille kapasiteettia ja taidot tehdä bisnestä köyhillä, köyhissä maissa ja tehdä tätä bisnestä vastuullisella tavalla. Eli on, on mahdollisuus muuttaa ajattelutapaa bisneselämässä. On muitakin asioita, joita voimme hoitaa. Luulenpa, että kuitenkin tässä aika loppuu ja haluaisin, minun täytyy konekin odottaa on, mutta on muitakin asioita, joita olemme aloittaneet, mutta meille teille vain muutamia ajatuksia. Ja ne voisivat olla luonteeltaan muuttavia, ne voidaan tehdä. Ja sillä tavalla me haluaisimme varmistaa, että investointi menee eh, näihin kestävän kehityksen sektoreille ja menevät myös sinne vastuullisella tavalla ja luovat myönteisen vaikutuksen. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Nyt annan puheenvuoron kysymyksiä varten. Olkaa hyvä sieltä ensimmäinen puhuja. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Täällähän viitattiin siihen, että ja tähän jatkuvasti viitataan, mikä tahansa taloudellinen apu vaatii vastapuolekseen tiettyä vastuuta. Ja tämä ei kyllä realiteetti, eh, todellisuudessa toteudu kun matkustaa kolmannessa maailmassa, ennen kaikkea ei Afrikassa, mutta kyllä tämä muuallakin pätee, niin kyllä siellä huomaa tuhansia toteutettuja hankkeita, jotka ovat aivan tyhjiä kuoria. Kouluja, joita ei ole olemassa, opettajia, joita ei ole koulussa. Ainut, mitä on olemassa, on tuo rakennus sairaaloita, joita on rahoitettu kansainvälisen avun voimin. Sieltä ei löydy lääkäreitä eikä lääkkeitä ja paikallisten hallistusten, hallintojen, sipoumukset, niihin pitäisi liittyä myös yhteishallinnointi näiden fasiliteettien osalta, joita on rahoitettu koulut, sairaalat, maantiet ja niin edelleen. Kun hankkeet on toteutettu, niin nämä hankkeet hylätään. Ei makseta lääkäreille, ei opettajille, ei ammattiihmisille. Ja näinpä loppujen lopuksi käsissä vain on sitten rakennus, jonka ulkopuolella on hieno plakaatti, jossa sanotaan, että EU tai YK on rahoittanut tämän, mutta sisällä ei ole yhtään mitään. Tämä on aivan jatkuvaa. Onko mitään järkeä enää rahoittaa hankkeita, joiden osalta meillä on kokemusta ja tietoisuutta, että näistä hankkeista tulee pelkkiä tyhjiä kuoria, sellaisia ö, paikkoja, joista on kaikki ryöstetty. Koska ne hallitukset, jotka ovat pyytäneet meiltä apua, eivät ole täyttäneet omaa vastuutaansa hallinnoida näitä ö, tahoja sitten solvittujen sopimusten mukaisesti. Näin ollen mitä järkeä on enää rahoittaa uusia hankkeita. Ja minä sanon tämän täysin vilpittömästi teille. Nämä uudet hankkeet ovat vain korruption välineitä, koska tällainen rakentaminen aina hyödyttää jotakuta ja tällä henkilöllä ei ihan sattumanvaraisesti, vaan koska asia nyt vain on, niin on suhteita hallitukseen. Ja lopputuloksena on se, että me rahoitamme rakenteita, jotka tulevat olemaan konkreettisesti vuoden kuluttua aivan tyhjiä. Ne hienosti suurella pompeosilla avataan. Siellä on sairaata lapsia ja lääkäreitä ja paljon valokuvia otetaan. Ja tässä voi aivan loistavia spektaakkeleita saada aikaiseksi. Lääkärit, jotka ovat yhdessä paikassa, sitten yhtäkkiä ovatkin toisessa äh, sairaalassa töissä, joka jälleen kerran on EU tai jonkun muun kansainvälisen tahon rahoittama. Ja lopuksi sanoinkin, että eikö olisi paljon järkevämpää äh, toimia niin, että sen sijaan, että rahoitettaisiin hankkeita, joissa mukana on hallituksia, jotka eivät täytä omia sitoumuksia, niin ennen mitään rahoitusta vaaditaan sen, niiden, sopimusten täyttämistä, joita, niiden sopimusten täyttämistä, jotka ovat jo olemassa. Ilman tätä ei, rakenne, ei annettaisi rahaa mihinkään muuhun hankkeeseen. Muuten meillä on käsissämme vain tyhjiä rakennuksia. Kiitoksia sitten Linda. Um, just, just to ask about... Kysyisin näistä investoinnista. Olen kiinnostunut ajatuksestasi siitä, että täytyy varmistaa se, että kehitysmaat saavat enemmän investoinneista irti. Edellisessä niin minä ta- työskentelin kehi- talouskehityksen parissa ja jos paikallisviranomaiset saavat jotain hyvää tästä investoinnista, niin paikallisväestönkin täytyy hyötyä tästä ja on aika sokeraa saada tietää näistä kun ajatellaan, että ei ollenkaan esimerkiksi ympäristön näkökulmasta eritoten kunnioiteta niitä standardeja, joita on näille investoinnille. Mitään velvoitteita ei yritykselle aseteta. Ja tämä ajatus siitä, että tuetaan – maita neuvotteluissa investoijien kanssa. Tämä on mielenkiintoinen. Millä tavalla maat oppisivat neuvottelemaan investoijien kanssa? Te kirjoititte tämän raportin viime vuonna. Puhuttiin investoinnista Afrikkaan ja joihinkin nouseviin talouksiin. Mietinkin, millä tavalla te näette nykyisen turvallisuuskriisin ja millä tavalla se vaikuttaa investointeihin ja luottamukseen. Tänä päivänä emme vielä ole puhuneet tästä aiheesta. Eilen komission jäsen sanoi, että ilman turvallisuutta ei ole myöskään kehitystä. Ja nyt meillä on valtaisia turvallisuusongelmia, turvallisuushaasteita Afrikan maissa. Yhä enemmän ääriryhmät aiheuttavat ongelmia. Nämä ryhmät tahallaan haluavat luovat, luoda epävakautta. Joten millä tavalla te voitte tähän valmistautua? Millä tavalla me voimme tähän valmistautua? Sanoitte, että meillä pitäisi olla uudenlaista, uudenlaisen liike, liiketoimijoiden sukupolven koulutusta. Millä tavalla sitten otetaan huomioon myös tämä turvallisuustilanne ja sen vaikutus kehitykseen? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ah, olkaa hyvä. Can you please uh, present yourself? Ja voisitteko esitellä itsenä? Uh, James Bartholomew from the Secretary General. Minä olen pääsihteeristöstä. Kiitokset. Esittäisin kysymyksen James Zaanille. Puhuitte moni, monenvälisestä toiminnasta ja investointiregiimeistä ja VTOsta ja IMFstä. Kun ajattelemme, miten nyt VTO-neuvottelut ovat jääneet junnaamaan paikalleen viime vuosien aikana. Ja kuten jo sanottiin myös, niin jatkuvasti turvattomuuskriisit vain jatkuvat täällä maailmassa, niin miten me voisimme saada muut maailmat muut maailman maat mukaan tähän unionin ulkopuoliset maat ja myös USA ulkopuol- u- muut kuin USA. Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksiä. Ensimmäinen niistä on seuraavanlainen. Tarvitsemme uudenlaisen tarinan tässä nyt. Meillä on uusia haasteita, mutta onko tämä uusi tarina myös ö, ö, tekosyy? Nythän sanotaan, että virallinen kehitysapu ei ole niin tärkeää. Johtuuko tämä myös siitä, että on vaikea päästä yhteisymmärrykseen konkreettisista virallisen kehitysavun tavoitteista? Onko meillä käsissämme siis myös tekosyitä? Kaikki muu tässä, veronkierron torjuminen ja niin edelleen, mainitsinkin, että nämä olivat jo muutama vuosi sitten esityslistalla. Toinen kysymykseni liittyy sitten Addis Abeban valmisteluprosessiin. Mitä me voimme odottaa poliittisten päätösten osalta. Äh, James Zan mainitsi esimerkiksi äh, uuden suuntautumisen investoinneista. Valmistellaanko tätä, voimmeko me odottaa tulevaisuudelta uutta suuntausta investointialoitteissa? Tämähän on äh, val, sellainen väline, jolla yritetään varmistaa sitä, että yksityistä rahoitusta saadaan enemmän mukaan niin, että se on myös kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Sitten verotus. Voimmeko me odottaa poliittisia päätöksiä kansainvälisestä veroyhteistyöstä Addis Abebalta? Vain 20 viikon päästähän tämä on tämä konferenssi. Ja lopuksi vielä haluaisin kysyä Geililtä Euroopan unionin roolista. Mitä te ehdottaisitte ja mitä odotatte Euroopan unionilta? Mikä mielestänne pitäisi olla Euroopan unionin panos tälle prosessille, ottaen huomioon valmistelevan prosess, valmisteluprosessin ilmapiiri ja henki? Kun ajattelette tätä, niin mitä te odotatte Euroopan unionilta mikä voisi olla meidän hyödyllinen panoksemme niin, että Addis Abeban konferenssi olisi menestyksekäs? James, perhaps, can... James kenties voisi aloittaa. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kommentti tähän apuun ja sen tehottomuuteen ja, vielä tärkeämpi asia, joka otit esille, oli tämä kestävä kehitys näissä Äh, alkuprojekteissa. Luullakseni ongelma on, äh, johtuu tai sukeutuu kolmesta syystä. Ensinnäkin ehkä tämän tyyppinen apuprojekti, niin kuin mainitsit, on oikeastaan vaan tällainen niin kuin, äh, sellainen projekti, että siinä ei, ei ole ajateltu tämän projektin tarvetta tuolle alueelle tai tuohon sektoriin. Toisekseen eikä ole myöskään mitään tervettä äh, analyyttistä tutkimustietoa pohjalle. Ja kolmas haaste on sitten, se, se liittyy hallintoon, hyvään hallintoon ja projektihallintoon, äh, siihen paikallishallintoon kyseisessä maassa. No, tapa hoitaa näitä asioita, tämä on osittain myös meidän äh, raportissamme, että silloin kun me hoidamme tiettyjä järjestelmiä, kun me rohkaisimme investoimaan kestävän kehityksen sektorille, mm me tarvitsemme politiikan tasolla indikaattorit, joilla sitten voidaan sitten tehdä nämä seurantatyökalut, eh, eli periaatteessa mitä voidaan pitää kestävän kehityksen mukaisena projektina, jolla edistetään kestävää kehitystä ja tällaisia eh, indikaattoreja sitten seurataan näitä ja sitten eh, raportoidaan on, täytyy, siinä tarvitaan myös raportointimekanismit. Ja sitten myös mobilisoidaan kansalaisyhteiskunta ja muut sidosryhmät seuraamaan kaikkia niitä projekteja. Meillä on paketti rahoitusmarkkinoilla. Ja me puhumme niin kuin tällaisen kestävän kehityksen pörsseistä ja tämän tyyppistä esimerkkejä tarvitaan. Ja sillä voidaan myös vahvistaa koordinaatiota eri virastoja eri toimijoiden kesken. Yksi tärkeä asia olisi varmasti myös se, raportissa me mainitsemme konsortiot, joka on tekninen, teknistä yhteistyötä ja teknistä työn helpottaa, helpottaa jossa kaikki monenkeskiset pankit olisivat yhtenä konsortiona ja muut monenkeskiset organisaatiot, jotka sitten keskittyvät tähän tähän, millä tavalla on mahdollista lähteä viemään eteenpäin tällaisia investointeja ja apuprojekteja, jossa olisi, sitten, olisi siis monen toimija, monen viraston, monen instituution konsortio. Ehkä se auttaa vastaamaan tähän kysymykseen. Sitten investoinnista ja investoinnin varmuudesta ja turvallisuus on suuri haaste Tämä on tällainen kana- ja muna-ongelma, ei ole mitään varmuutta eikä investointia, mutta ilman investointia on vaikeaa päästä äh, kestävään rauhaan. Että rauha ja investointi ne ovat tällaisessa niin kana- ja munasuhteessa. Se on hyvin vaikeaa siinä mielessä äh, tämä äh, rahoittajakomitea, pitää, siellä pitää siinä pohtua, pohtia, mitä tehdään konfliktin jälkeisissä maissa eh, niin, että siellä voidaan edistää investointeja, joilla voidaan helpottaa sitten kestävää rauhaa tässä hengessä. En usko, että sijoittajat lähtevät tällaisen mikään epävar- epäturvalliselle, epävarmalle alueelle investointeille. Tähän sitten tästä monenkeskisestä investointikehyksestä. Ehkä minun täytyy puhua selvemmin. Me emme aja mitään tätä monenkeskistä kehystä tässä vaiheessa näitä investointeja varten, niin kuin aivan oikein totesitte, että tähän ei ruokahalua vielä löydy. Mutta se, mitä me, mihin me vetoamme, että kun tällaista monenkeskistä kehystä ei ole olemassa investoinneilla, on olemassa kuitenkin no, sillä, äh, on tällainen ryhmäsopimuksia ja investointisopimuksia, joista valtaosa allekirjoitettiin 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, jotka perustuvat vanhaan malliin, jotka olivat voimassa viime vuosisadan 70-80-luvulla, ja siellä ei, ei puhuta kestävästä kehityksestä Eli siinä pohjana olivat vanhat paradigmat, ja eikä niin kuin nykyään, tämän, nykypäivän paradigma on kestävä kehitys. Siksi meidän täytyy uudistaa tätä, ja, tätä nykyistä investointihallintoa, ja meidän täytyy nykyaikaistaa nämä uudet sopimukset, ja meidän pitää varmistaa, että ne uudet sop- 40 sopimuksesta neuvotellaan tällä hetkellä 90 maassa, ja me tiedämme joka toinen viikko allekirjoittaa investointisopimus niitä että me näitä ei käydä läpi missään kansainvälisessä sopimuksessa. Meidän pitää varmistaa, että tämä, nämä uudet sopimukset palvelevat kestävän kehityksen tavoitteita. Ja tämän eteen me teemme työn. Me vetoamme uudistuksen tekemisen puolesta ja siinä on laaja konsensus, että uudistusta tarvitaan, että, että voidaan aloittaa huomenna ja sitten Genevessä voidaan sitten sadan maan edustajien kanssa keskustella asiasta. Tämä viimeinen kysymys kannustimista No, tässä on oikeastaan kolme väylää. Yksi on se, että me yritämme saada tämän ajatuksen näihin tämän konferenssin äh, loppuasiakirjoihin, joka sitten näkyy silloin kaikissa jäsenmaissa me myös käsittelemme sitä, sitä loppuasiakirjassa, että siinä näkyvät nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Ja toinen väylä on se, että meillä on oma mandaattimme, Samoin niin kuin OECD ja Maailmanpankki, meillä on mandaattimme on se, että me voimme auttaa teknistä apua ja auttaa yksittäisiä maita ja muuttamaan omaa kannustinjärjestelmäänsä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Gail. Omat vastauksesi näihin kysymyksiin. Kiitokset. Niin, mainioita kysymyksiä tosiaankin, kiitokset. Ehkäpä muutama sananen tähän ensimmäiseen kysymykseen avun vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta ja siitä, että on niin paljon tuhansia tuhansia hankkeita, jotka ovat epäonnistuneet. Se on tietysti selvää epäilemättäkin myös kotomaassa hankkeet epäonnistuvat, ei pelkästään ulkomailla. On myös tuhansia tuhansia esimerkkejä kuitenkin siitä, jolloin nämä hankkeet ovat tosiaan toimineet ja ovat muuttaneet yhteisöjen tilannetta ja ihmisten elämää. Joten täytyy arvioida sitä, mikä toimii ja miten. Ja Tätä, tässä on hyvin paljonkin jo edistytty suhteessa vuosituhattavoitteisiin, eli tässä on nyt suunnit kiinnitetty huomiota enemmän tuloksiin, vasta vastuunkantoon myös paikallistasolla ja myös lahjoittajien vastuullisuuteen, osallistujien vastuullisuuteen on kiinnitetty enemmän huomiota ja myös on haluttu paikallisinstituutioita tukea ja vaihtaa parhaita kokemuksia ja niin poispäin, joten on kyllä otettu Harpauksin edistysaskelia eteenpäinkin, joten meillä on mihin pohjata työmme sitten Addis Abebankin jälkeen. Ja uskon, että yksi haasteista todellakin on tässä 2015 jälkeisellä ajalla se, että tuo äärimmäinen köyhyys todennäköisesti keskittyy entistä enemmän seuraavien 15 vuoden aikana erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin valtioihin, valtioihin ja heikkoihin valtioihin, ja se on hyvin suuri, suuri haaste kansainväliselle yhteisölle ja vaatii entistä enemmän lisää yhteistä työtä. Ja minä ja olen ollut pitkään tässä työssä jo mukana ja, ja tosiaan toivon, että nämä maat, näitä maita pystytään sitten auttamaan. No sitten konkreettisiin tavoitteisiin ei välttämättä ole aina haluttu päästä. Ja kun kävimme neuvotteluja ensimmäistä kertaa New Yorkissa, niin oli kiinnostavaa havaita, miten monet kehittymässä olevat maat korostivat julkisen rahoituksen merkitystä. Ja useassa otteessa myös kehittyneet maat sitten puolestaan puhuivat täysin toisella äänellä, eli enemmän yksityisrahoituksesta. Eli kehittymässä olevat maat nimenomaan kiinnittävät huomiota tuohon julkisen rahoituksen puolueettomuuteen ja myös siihen, mihin hallituksen prioriteetit oikeastaan suuntautuvat sekä kansallisella tasolla että kansallisella tasolla, kun taas sitten pikemminkin kehittyneet valtiot näkevät tuon yksityispuolen kas, talouskasvun moottorina ja työllisyyden kehittämisenä. Eli tässä täytyy nyt sitten miettiä juuri, miten paremmin voidaan käyttää ylipäätään näitä julkisen ja yksityisen puolen varoja ja miten niillä voitaisiin saada enemmän aikaiseksi. No joka tapauksessa erilaisia jännitteitä on olemassa riippumatta siitä, mitä union, YK on tehnyt. Meidän täytyy joka tapauksessa korostaa sitä, että kaikki, kaikki rahoitusmuodot ovat merkittäviä sekä yksityispuolelta ja kansalliselta tasolta että kansainväliseltä tasolta. Ne sitten sopivat erilaisten ohjelmien rahoittamiseen joustavasti. Eli jonkunlainen tasapaino täytyisi kyllä pystyä löytämään, enkä nyt jatka tästä asiasta sen enempää. Ja vielä lopuksi, mitä, mikä on sitten unionin rooli, mitä voidaan odottaa EUn tekevän. Me voisimme luoda tällaisen tietynlaisen perspektiiviasiakirjankin UNDPn näkemyksiksi siitä, mitkä aihekokonaisuudet ovat me tärkeitä 2015 Agendan rahoittamisesta. Unionin sitoumus sekä laadun että määrän näkökulmasta on erittäin merkittävä myös vuonna, vuoden 2015 jälkeisessä agendassa varsinkin kohdennetun tuen näkökulmassa. Kulmasta. Ja me olemme erityisesti halunneet kiinnittää huomiota tuohon bruttokansantuotteeseen esimerkiksi ja myös siihen, miten näitä apuvaroja, avun tarjoamia varoja voitaisiin mahdollisimman parhaiten arvioida ja niiden käyttöä ja minkälaista kapasiteettia ja minkälaisia kriteereitä voitaisiin käyttää esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ja haavoittuvuuden arvioinnissa ja myös arvioida maiden velkatasoa ja myös minkälaiset mahdollisuudet mailla on saada muuta tukea. Eli saataisiin tällainen kaiken kattava käsitys siitä, mitkä maan, kunkin maan taloudelliset ja rahoitukselliset mahdollisuudet yli oikeastaan ovat. Ilmastorahoituspuoli tietysti sitten edelleenkin on avoin kysymys ja YK pääsihteeristä on tästä toivonut, esittänyt toiveen siitä, että mietittäisiin tarkemmin kehitysavun ja ilmastorahoituksen välistä yhteyttä ja miten näitä voitaisiin kehittää rintarinnan. No, olen sitä mieltä, että kun olemme pyrkineet saamaan yksityispuolen rahoitusta ympäristöpuolelle ja ilmastopuolelle, niin tässä tästä voitaisiin ottaa mallia myös kestävän kehityksen puolella. Eri toten, jos ajatellaan vaikkapa kasvihuonekaasupäästöjen maksullisuutta, ja näiden vapaaehtoisten järjestelmien muuttamista pakolliseksi, esimerkiksi ympäristökertomusten muuttamista pakolliseksi. Eli tässä on kyllä paljonkin tehtävää. Ja sitten vielä muutama sana tuosta velasta. En ottanut sitä kyllä esiin omassa puheenvuorossani, siihen itse asiassa Jess puuttui, mutta joka tapauksessa tämä kysymys on hyvin hankala, enkä sen enempää nyt puutu tästä monenvälisestä oikeudellisesta puitteistosta sen enempää, mutta jotkut kehittymässä olevat valtiot on jätetty tämän menettelyn ulkopuolelle. Ja jos ajatellaan sitten köyhimpien valtioiden velkatason vähentämistä mahdollisimman alhaiselle alhaiseksi, se voisi sitten myönteisesti kehittää tilannetta, mutta jotkut kuitenkin hyvin köyhät valtiot jättävät jääneet ulkopuolelle, muun muassa saarivaltiot. Ja Addis Abebassa täytyisi sitten miettiä tätä, mitä oikeastaan aikaisemmalta kaudelta on ylipäätään opittu. Ja miten voidaan sitten edetä neuvottelujen jatkuessa YKssa myös pitemmällä aikavälillä. Millä tavalla halutaan sitten tukea näitä kaikista alhaisimman tulotason valtioita. Very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää panelistajamme, uh, ja Jamesia ja haluaisin myös kiittää yleisöä. Me kaikki kuulimme, mitä täällä on sanottu. En siis tee mitään loppupäätelmiä tästä, mutta toivottavasti kaikki olette sitä mieltä, että meillä oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen paneelikeskustelu. Tämähän osoittaa sen, että vahva kumppanuus vaatii dialogia. Kumppanuutta ilman vuoropuhelua ei ole. Me käymme nyt tällaista vuoropuhelua Euroopan unionin instituutioiden, mutta myös kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa niin, että voimme antaa oman panoksemme tälle prosessille ja jotta voisimme saada Addis Abebasta hyvinkin hyödyllisen konferenssin. Voin vielä kerran vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentti tulee painostamaan sen eteen, että varmistetaan se, että Euroopan unioni täyttää näyttää oman johtavan roolinsa Addis Abeban konferenssin osalta. Näin voimme myös vastata näihin edessämme oleviin haasteisiin. Ja voimme toimia omien ydinarvojemme mukaisesti. Lämpimät kiitokset kaikille läsnäolosta, kiitokset kollegoille ja myös tulkeille. Ja tämä on meidän kuulemisemme loppu. Kiitos.